Uh, dear colleagues, ladies. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, aloitamme ITRE-valiokunnan kokouksemme ja aloitamme nyt esityslistan hyväksymisestä. Esityslista on papereissanne saatavilla. Haluatteko muuttaa esityslistassa jotakin? En näe ehdotuksia. Seuraavana puheenjohtajan ilmoitukset. Kolme ilmoitusta. Libekonferenssi online yksityisyyden suojan osalta Euroopan unionin IT-autonomian alalta. ITRE liittyy tähän työhön. Järjestetään Brysselissä 8.9. joulukuuta vuonna 2015. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita. Me teemme tilanteessa Liben kanssa yhteistyötä konferenssin tiimolta suojellaksemme verkko yksityisyyttä. Toisekseen komission jäsen komission jäsen Moedas tulee talousarvion valvontavaliokuntaan kello 13. Altiero Spinelli rakennuksen saliin 5G3 Voimme keskustella hänen kanssaan vuonna 2014 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan komission osalta. Komission jäsen Moidessa on vastuussa innovaatio- ja tutkimuspolitiikasta. Ja tämähän on meidän valiokuntamme toimivallan alla. Sitten kolmas tiedotusasia. ITREN kokous tiistaina ensimmäinen joulukuuta alkaa kello 10 aamulla. Ja ennen varsinaista valiokuntakokousta kello 9.10 kokoontuvat koordinaattorit tässä kaikki ilmoitusasiat. Jos teillä on lisäilmoitusasioita tai kysymyksiä, ota niitä vastaan, jos tämä Jika, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä pyytäisin teiltä tukea. Kiireellisenä asiana, asia, joka on minun ja herra Karisin lähettämässä komissiolle, komissiolle lähettämässä kirjeessä 24.10 komissio ei ole antanut kysymykseen vastausta ja se liittyy ets Tämä on kiireellinen asia. Pyytäisin, että se laitetaan esityslistaan tämä ETS-kysymys. Minun ja herra Karinsin nimissä esitetty kysymys, hän ei valitettavasti ole päässyt paikalle. Paljon kiitoksia, kollega. vastauksen takaraja meidän puoleltamme siis eh, Euroopan parlamentin puolelta oli 16. marraskuuta, eli 10 päivää sitten. Mutta valitettavasti tämä takaraja ei sido komissiota, sillä tämä takaraja on Euroopan parlamentin sisäinen sääntö, ja komission jäsen Kanjete on ilmoittanut, että vastausta ollaan muotoilemassa ja se tullaan välittämään Euroopan parlamentille piakkoin. Eli voimme olettaa, että emme saa vastausta ennen tämän viikon loppua tai ensi viikon alkua. Voimme päättää ensi viikon alussa, että tämä aihe tulee seuraavalle esityslistallemme, sillä meidän vastauksemme tilanteeseen on se, että ETSstä tekisimme esityslista kohdan jollekin kokoukseen ennen joulua. Meillähän on yhteiskokous tulossa ennen joulua. Eli otamme tämän siis esityslistalle Se on nyt valiokunnan sihteeristön käsittelyssä seuraavina tulevina päivinä. Komission jäsen Kanjete on sanonut, että vastaus on tulossa pian Euroopan parlamentille. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä, kollegat? En näe muuta puheenvuoropyyntöjä, joten voimme siirtyä kohtaan numero neljä. Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky. Äh, uskon, että tiedämme kaikki, kuinka tärkeä tämä aihe on. Tämä asiantuntijoiden kanssa käytävä keskustelu, molemmat asiantuntijat ovat täällä ylhäällä vieressäni, hyvät kollegat, on jotakin, mikä perustuu suulliseen kysymykseen koskien Euroopan rautiealan teollisuutta. Kutsuisin nyt puhujamme tervetulleeksi. Haluaisin kiittää teitä molempia siitä, että olette niin valmiita tulemaan keskustelemaan komitean eh, valikuntamme kanssa. Tämä on hyvin tärkeää. Molemmat asiantuntijat eh, käyttävät nyt eh, lyhyen puheenvuoron. Olisi hyvä, että nämä puheenvuorot olisivat korkeintaan 10 minuuttia pitkiä. Pyytäisin tätä ja näette ajan tästä ruudulta, niin kaikki tiedämme, että olemme aika rajojen sisällä. Ja sitten käymme hyvin mielenkiintoista keskustelua tämän puheenvuorokierroksen jälkeen. Eli aloittaisinpa nyt herra Filipe Sitroenista. Oletteko te ranskalainen? Okei, okay. good. Citroen, niin, Citroen. Hän on äh, Unifen pääjohtaja. Ja pyytäisinkin, että esittelisitte itsenne, sillä minulla valitettavasti ei ole CV tänne mukana. Olisi hyvin mielenkiintoista kuulla äh, kokemuksistanne. Olette ehkäpä Citroen tuotannossa myöskin ollut mukana, kun teillä on tällainen kuuluisa nimi, joka näin läheisesti on yhteyksissä saman nimiseen yritykseen. Olkaa hyvä. Aivan nopeasti. Ähm, eli Citroen äh, tehtä tietenkin. Minä äh, tulen kyllä tänne lähinnä rautatiealan asioissa meidän perheemme halussa Citroen ei ole ollut enää 50 vuoteen. Ja tietenkin nyt kun täällä olen ollut pysyvässä edustustossa, minä olen tehnyt yhteistyötä liikenne liikennevaliokunnan kanssa. Olen tehnyt myös Pariisissa Stipiä vastaavan julkisen liikenteen yrityksen kanssa ja sitten myös SNCFn strategian parissa olen tehnyt töitä ja sen jälkeen olen johtanut rautatieliikenteen yritystä, siis trakkeja. sen jälkeen olen tullut Unifeen, se on rautatieliikenteen yhdistys, eli kyse on infrastruktuurista, juna, kalustosta ja vastaavista. Kiitos. Donc, euh, monsieur le président. Paljon kiitoksia. Euh, paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä nyt aloittaisin muutamalla sanalla ranskaksi. Haluaisin kiittää itse valiokuntaa siitä, että kutsuitte minut tänne paikalle tätä keskustelua varten. Ja haluaisin myöskin Martina Werneriä ja muita edustajia kiittää, mutta erityisesti Martina Werneriä, joka on tehnyt tämän rautatiealan kilpailukyvyn kysymyksen parissa töitä. Eli jos sallitte, minä nyt aivan aluksi kertoisin hiukan siitä, mitä rautatieteollisuus on, koska esitykseni on englanniksi. Minun on ehkä helpompi puhua nyt englantia. Minulla on siis tänään ilo ja kunnia kertoa enemmän rautatiealasta, ähm, junista, mutta myöskin niistä haasteista, joihin törmäämme yhä enemmän Euroopassa ja ympäri maailman. Ensimmäinen kysymys, mitä oikein Euroopan rautiealan tuotanto on. Kuten tiedätte, ala jakaantuu kahteen. Toisaalta meillä on asiakaspuoli, urbaani ja muu liikenne ja toisaalta teollinen tuotanto. Meillä on hyvin paljon erilaisia yrityksiä, alalla, erityisesti erikoistuneita yrityksiä, kuten näistä kuvista näette, ähm, sekä ähm, erilaisia rautatiealan äh, yrityksiä että sitten rautatien ohjaus, ähm, alueen CBT-yrityksiä. Ja nämä sekä eivät koski vain nopean yhteyden rautatieyhteyksiä, mutta myöskin esimerkiksi kaupunkiyrityksiä. Ja toinen asia joka on tärkeää, on se, että yritykset ovat hyvin erikokoisia, aivan kuten autoteollisuusalalla. Meillä on hyvin kuuluisia yrityksiä, jotka tekevät töitä, jotka kokoavat laitteistoa, mutta heillä on myöskin tuottaja. Meillä on erittäin erikoistuneita yrityksiä, mukaan lukien tuhansia pk-yrityksiä. Tämän lisäksi äh, meillä on hyvin laaja maantieteellinen edustusto. Tämä on eurooppalaista todellista teollisuutta, jolla on hyvin syvät juuret Saksassa, Italiassa, Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Puolassa ja Tsekeissä. On hyvin vahva teollinen tausta rautatieteollisuuden tuotannon alalla ja on hyvä huomata, että tätä teollisuuden alaa esiintyy lähestulkoon kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Nyt puhuisin hiukan siitä, miksi tämä strateginen ala Euroopan unionille. Nyt kun COP21 neuvostelut Pariisissa alkavat tänään virallisesti, voisin muistuttaa teitä siitä, että tämä ei ole vain kaikkein ympäristöystävällisin kuljetuksen muoto ja liikenteen muoto, mutta myöskin erittäin tärkeä teollisuuden ala Euroopan teollisuudelle, taloudelle. Tämä johtuu siitä, että olemme suuri työllistäjä. 400 000 henkilöä ympäri Euroopan tekee teollisuuden piirissä töitä ja toiseksi olemme innovatiivinen teollisuuden ala. Tällä hetkellä hyvin suuri osa innovoinnista menee tutkimukseen ja kehitykseen, ja näin olemme onnistuneet saamaan aikaan hyvin huipputason ähm, teknologiaa, kuten Euroopan liikenteen hallintajärjestelmä RTMS ja muita järjestelmiä. Tämän lisäksi olemme myöskin maailmanlaajuisesti johtava toimija. Me toimitamme rautatieliikennejärjestelmiä ympäri maailman ja 47 miljardia euroa tämä teollisuuden ala mm, edustaa ja 57 prosenttia rautialan tuotannosta ympäri maailman. Maailmanlaajuisten markkinoiden lisäksi meillä on nyt mahdollisuus siis kasvattaa tietoisuutta, mahdollisuuksia ja vastata tiettyihin kilpailukykyhaasteisiin, joita kohtaamme tällä hetkellä. Hyvä uutinen tällä hetkellä on se, että rautatiemarkkinat kasvavat ympäri maailman kaikilla, mm, kaikilla maailman kulkilla, ja tämä on siis hyvä seikka eurooppalaisille tuottajille. Tutkijat, tutkimukset osoittavat, että tällä hetkellä olemme kilpailukykyisiä globaalien megatrendien lisäksi erilaiset äh, ilmasto- ja ympäristöhuolet, vaikuttavat siihen, että odotamme markkinoiden kasvamaan 2,7 prosentilla tulevina vuosina maailmanlaajuisesti. Kaikkein suurimmat alueet, kuten tästä näette, eh, joilla markkinat tulevat kasvamaan, ovat Latinalainen Amerikka ja Tyynenmeren Aasia. Tämä selkeästi on Euroopan teollisuudelle suuri mahdollisuus, mutta myöskin kansainvälisille kilpailijoillemme mahdollisuus. He hyvin kärkästi lähtevät näille markkinoille. Kasvava haaste on myöskin kansainvälinen markkinoille pääsy. Äh, Komissio on järjestänyt viime äh, lokakuussa kattavan kuulemisen asiasta ja siinä käsiteltiin äh, tarvetta sekä Euroopan unionin sisällä että kansainvälisesti vastata markkinakilpailukykyhaasteisiin. Kuitenkin menetetty ottaa huomioon myöskin se, että avainmarkkinat joilla eurooppalaisilla toimijoilla on ollut vahva jalansija, ovat muuttuneet vaikeammaksi tai jopa täysin suljetuiksi eurooppalaisille toimijoille, kun taas eurooppalaiset markkinat ovat täysin avoimet ei-eurooppalaisille toimijoille. Toisin sanottuna avoimet markkinat eurooppalaisille tuottajille ovat vain 67 prosenttia kokonaismarkkinoista maailmanlaajuisesti tällä hetkellä. Tutkimus osoittaa myöskin, että ähm, markkinoille pääsy on taantunut Kiinassa, Japanissa ja muissa maissa erityisesti. Kuinka tämä tilanne sitten voidaan selittää? Monet maat äh, ryhtyvät protektiivisiin toimiin äh, suojellakseen kotoperäistä tuotantoa, ja siksi eurooppalainen tuottaja ei aina pääse samalla tavoin markkinoille Euroopan unionin ulkopuolella kuin paikalliset toimijat. Euroopan unionin ja Japanin välisessä vapaakauppasopimuksessa tätä kysymystä onkin jo käsitelty. Toinen tärkeä kysymys, hyvä puheenjohtaja, on se, että kiinalaiset markkinat ovat kasvaneet vuoden 2009 jälkeen hyvin suuresti, mutta monet kasvavat maat, kuten Intia, ovat pyytäneet tuotannon siirtämistä omille markkinoilleen. Nyt jos tarkastelette tätä kuvaa, Aasian suhteen tilanne on sellainen, että käänne kohta on tulossa Aasian, erityisesti Kiinan ja Japanin suhteen. Ne vahvistavat asemiaan kasvavasti. Enterprise-pääosaston tutkimuksessa 27 tämä tuli selkeästi esiin ja sen jälkeen tilanne on muuttunut huolestuttavammaksi. Kiinan kilpailun suhteen monet teistä tietävätkin muutama viikko sitten esiin tulleen uutisen kaksi maailman suurinta rautatiealan tuottavaa CNR ja CSR yritykset, jotka yhdessä vastaavat 31 miljardia euroa myyntinsä osalta yhdistyivät. Ja nyt tämä yhdistynyt uusi yritys on kaikkein suurin maailmanlaajuinen toimija. Kun tarkastelemme kiinalaisten toimintatapaa ja kunnianhimoja selkeästi, he pyrkivät maailmanlaajuiseen valloitukseen. Tämän näette tässä kartalla jo Afrikassa, heillä on hyvin vahva jalansija He ovat äh, juuri päässeet Yhdysvaltain markkinoille ja ovat nyt tulossa Euroopan markkinoille. 16 plus 1 äh, neuvotteluissa asia on käsitelty ja meillä on Belgradissa hyvin pian tulossa äh, uusi ähm, neuvottelu kiinalaisten kanssa. Tämän lisäksi kiinalaiset toimijat saavat ähm, vahvoja tukia ja takeita toiminnalleen. Kiinalaiset tuotteet siis nauttivat etuasemasta kilpailun tilanteessa ja myöskin kiinalaiset rahoitustoimijat pystyvät rahoittamaan tuottajia tavalla, jonka kanssa eurooppalaiset eivät voi kilpailla. Myöskin OECD-säännöt sitovat eurooppalaisia toimijoita. Siksipä tilanne onkin epäsuotuisa meille ja vetoamme nyt Euroopan parlamenttiin, komission ja neuvoston, jotta tasapuoliset toimintaympäristöt pyrittäisiin takaamaan. Tässä esityksessäni pyrin myöskin käsittelemään sitä, kuinka voisimme Euroopan unionissa pyrkiä takaamaan eh, johtavan asemamme rautatiealan tuotannon osalta. Unifi oli erityisen tyytyväinen siihen, että Ähm, Martina Werner äh, loi tämän suullisen kysymyksen rautialan tuotantoa koskien. Kuinka voisimme siis toimia Euroopan unionin ähm, rautatie- ja äh, telakka-teollisuusstrategian perusteella Unifer on tunnistanut kolme pilaria, joiden toivoisimme ohjaavan Euroopan unionin teollisuusstrategiaa kilpailukyvyn tukemiseksi. Ne ovat tässä diassa. Ensinnäkin tutkimuksen ja innovoinnin tukeminen. Meidän täytyy varmistaa se, että me tuotamme yhä maailmanlaajuisesti kaikkiin parhaimpia mahdollisia tuotteita. Euroopan unioni voi olla tässä vahvassa roolissa tokiessaan tutkimusta ja kehitystä Horisontti 2020, Shift Rail ja muiden hankkeiden kautta. Ne muuttuivat todellisuudeksi vuonna 2014 ITREn valiokunnan tuen ansiosta. Tutkimus ja kehitys myöskin PK-yrityksien ja klustereiden kohdalla kuuluu tähän ryhmään. Euroopan unioni pyrkii eh, tunnistamaan huippuyksikköjä ja eh, päätän puheenjohtajan pian Tämän lisäksi Euroopan unioni voi tukea kansainvälistä liiketoimintaympäristöä, jotta eurooppalaiset tuotteet, myöskin pk-yritykset, voivat tuottaa ja myydä tuotteitaan kaikkein parhaissa mahdollisissa liiketoimintaolosuhteissa. Meillä on kaksi erittäin tärkeää seikkaa. Tietenkin tämä tekninen pilari, jonka suhteen neljäs pian hyväksytään. Se on hyvin äh, kipeästi tarpeen asiakkaillemme ja toimijoillemme. Tämän lisäksi meidän täytyy varmistaa, että Euroopan unioni on vahvassa roolissa, kun haluamme äh, parantaa markkinoille pääsyä ja vientiolosuhteita. Tässä ajattelen TTIP-sopimusta, vapakauppasopimuksia Euroopan unionin ja Japanin välillä, Euroopan unionin ja Kiinan investointisopimusta. Me pyrimme tukemaan näitä hyvin arkaluontoisia jatkuvia keskusteluja. Tämän lisäksi meidän täytyy tukea äh, innovointia Euroopan unionissa ja tällä hetkellä, kuten mainitsin, me olemme valmiita tarttumaan muihin mahdollisuuksiin, jotta voisimme tehdä yhteistyötä Euroopan toimielinten ja investointipankin kanssa, jotta voisimme varmistaa, että nämäkin pääsevät tukemaan rautatie-alan hankkeita ympäri Euroopan te löydätte paljon lisää tietoa tästä kirjasesta, joka teille on tänään jaettu, ja olen täysin Ne Haluaisin siis jälleen kerran, hyvä puheenjohtaja, kiittää teitä ja koko Iksen valiokuntaa siitä, että kutsuitte minut tänne paikalle, ja kiittäisin myöskin edustaja Werneriä hänen työstään, jota hän on tehnyt tämän kysymyksen parissa. Se on äärimmäisen tärkeää Euroopan teollisuudelle, kuten tässä huomaatte. Kiitoksia. Paljon, paljon kiitoksia, herra pääjohtaja. Kiitoksia Philip Citron tästä hyvin mielenkiintoista, tärkeästä puheestanne. Se on meille kaikille tarpeen nyt, kun aloitamme tämän ikravaliokunnan työmme. Nyt siirtyisimme seuraavaan pääpuhujaamme, äh, herra Jean Verrieren. Pyytäisin, että tekin ilman minkäänlaista aikarajaa sanoitte sanasen itsestänne ennen puheenvuoroonne. Eli olkaa hyvä, esitelkääpä itsenne. Monsieur le, le Président. Arvoisa puheenjohtaja, Roa Werner, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia aivan ensiksi tästä kutsusta tulla puhumaan tänne. Olen erittäin tyytyväinen. Minä olen myös ranskalainen. Minä olen pitkään ollut Pohjois-Ranskassa, olen tehnyt töitä aluksi teollisuuden parissa, varsinkin Siemensillä. Ensimmäiset vuodet Saksassa ja sen jälkeen Ranskassa kolmellakin alalla. Ensinnäkin teollisuusautomaatio, sitten energia ja viime vuosina sitten olen ollut Siemens Mobilityn varapääjohtaja. Ja sitten on tässä toinen vaihe tulossa. Minusta on tullut tällainen kilpailukykyneuvonantaja Picardian alueella ja nimenomaan maakuljetuksissa ja rautatieliikenteessä ja minut kutsuttiin tänne, koska minä olen tie, tiedonantajan, tiedottajana verkostossa ERCIssä, joka on Euroopan rautatieklustereiden aloite. Ja se on tämän valiokunnan aloitteesta Näitä transvaliokunnan aloitteista tehty. No niin, tämä verkosto, eh, se näkyy tuossa kartalla jo. Eh, se on vaihe vaiheelta, vuosi vuodelta rakennettu ja eh, siinä on kahdeksan maata. Siellä on seitsemän eri kieltä, aina ei tämä suju helposti, niin kuin tiedätte, ja me pyrimme ryhmittämään erilaisia yksikköjä eri maissa, jotka muistuttavat toisiaan. Nämä eivät ole tietenkään yhtäläisiä, niin kuin tiedätte, mutta on yhtäläisyyksiä ja meillä on yhteisiä intohimon aiheita ja minä palaisin vielä tähän klusteritermiin. Sitä käytetään hyvinkin paljon Brysselissä, mutta jos teille sopii, niin palaan sen määritelmään vielä. Nämä klusterit alun perin on Michael Porterin ähm, äh, antama termi. Äh, 80-luvulta hän äh, selittää äh, englanniksi tämä. Klusterit ovat äh, liiketoimintaryhmiä ja instituutioita, jotka ovat saman asian piirissä tekevät töitä ja niissä on nämä keskinäisiä riippuvuussuhteita ja niillä on yhtäläiset tuotteet tai palvelut. Tämä on tietysti hyvin yleisluontoinen määritelmä. Siinä on kolme avainasiaa. Alueet, eli se on tärkeää meille. Yhteinen kulttuuri, yhteinen historia, eli siellä on yhteiset rakenteet, läheisiä maantieteellisesti yhteisiä arvoja ja sitten äh, jota olla lähellä toisiaan. näin äh, Ja sitten toisen, toinen avainsana on äh, keskinäinen riippuvuus. Klusterissa on erityyppistä keskinäistä riippuvuutta, siellä on erilaisia yhteyksiä, sellaisia niin kuin toimittaja tai tavarantoimittajasuhteita ja asiantuntijuussuhteita, siellä on myös kumppanuussuhteita tutkimus- ja kehitysyhteistyössä. Euroopassa on ähm, hyvin erilaiset kansalliset äh, politiikat, tilanteet äh, ja siellä on rakennettu erilaisia aloitteita. Esimerkiksi Italiassa alueilla on äh, pitkät perinteet rakentaa varsinkin nämä pk-yritysten parissa verkostoja ja tällä hetkellä niitä tulee liikenteenkin alalla tällaisia klustereita. Saksassa myös Kompetenznetzen ja siellä on parin tyyppisiä aloitteita. Mm, yksi on Spitzen cluster ja sitten Ranskassa näin meillä on jo kymmenen vuoden ajan rakennettu näitä tarkoituksena on mennä vaalikausien yli tosiaankin. Ja, ja Espanjassa on jo 2007 vuodesta rakennettu IS-hankkeita, varsinkin Kataloniassa ja Vaskimaalla. Minä muistan, että niin, 2013 sillä talousministeri äh, Puolassa jo puhui tästä klusterialoitteestansa ja sitten Christian Kettäys, äh, äh, Michael Porterin seuraaja ja 2009 on sitten myös Ruotsissa rakennettu tätä klusteria. Jos nyt katsotaan näitä erilaisia kilpailukyky keskittymiä. Olemme hakeneet ihmisiä jotka, tai yhteisöjä, jotka muistuttavat meitä Ensinnäkin äh, kyseeseen äh, tulee se, että pitää rakentaa yhteistyöhankkeita äh, tutkimuksen ja kehityksen alalla. Usein vertaisin tätä ikään kuin katalysaattoriin kemiallisessa reaktiossa. Ja tällaista reaktiota ei synny, ellei ole katalysaattoria. Me haluamme tällaisen roolin, eli yhdistämme erilaiset kulttuurit yhteisiin hankkeisiin. Me toivomme, joka päivä tukevamme pk-yrityksiä, kun ne pyrkivät lähtemään komppaneiksi, eivätkä ole pelkkiä tavarantoimittajia ja sitten kehittyvät strategisesti, kehittävät oman kehitys- ja tutkimusstrategiansa. Me toivomme, että hyvin nopeasti myös saataisiin tutkimuskehityshankkeista tuloksia ja mm, ne siirtyvät käytäntöön ja näin voidaan parantaa tilannetta. Ja niinpä kyseessä ei ole pelkästään kumppaneiden klubi, vaan olemme todellakin taloudellisia, talouden toimijoita. Ja sitten minkä tyyppisiä jäseniä meillä on klustereissa? 42 prosenttia pk-yrityksiä, kyseessä ei ole pelkästään määrä, vaan ne tarvitsevat omat tukensa. Toisaalta ne ovat hyvin haavoittuvaisia, mutta toisaalta taas ovat hyvin innovoivia, joustavia yrityksiä ja odottavat paljon meiltä myös. Me olemme pakuuttuneita siitä, että meidän työmme on hyödyllistä Euroopassa, jos teemme yhteistyötä meillä on, me olemme vakuuttuneita siitä, että eh, meillä on todellakin annettavissa lisäarvoa eh, ikään kuin tässä metaklusterissa. Eh, siinä saadaan uutta asiantuntemusta, uutta osaamista mukaan. Siinä halutaan edesauttaa myös niin, että opitaan toisen kulttuurin näkökulmasta. Tästä voi tulla paljonkin esimerkkejä. Voidaan katsoa asioita eri näkökulmasta eri maista. Saadaan paljon parempia tuloksia kuin yhdellä näkemyksellä. Hyviä käytäntöjä myös esimerkiksi henkilöstökysymyksissä ja muissa prosesseissa voimme toimia. Me haluamme rakentaa yhdessä myös eurooppalaisia hankkeita, eh, koska meillä on nämä selkeä eh, kumppanuuspohja tässä eh, ja me toivomme, että yhdessä voimme myös ryhtyä kohdemarkkinoille toimii niin, että Euroopassa PK-yritykset voivat näin tehdä yhteistyötä ja kehittyä. Ja sitten mitä tulee rautatiealaan, meillä on selvästi lisäarvoa annettavana tässä. Haluaisin tässä palata hiukan taaksepäin. Rautatieala on aina ollut strateginen ala jokaisessa maassa ja tällä tavoin kaiken kaikkiaan yhteinen lisäarvo on sellaista, että se lähtee aivan materiaaleista ja menee äh, rautteiden kautta loppuvaiheisiin. Ja sitten tuli Eurooppa ja markkinat avautuivat. Ne eivät vielä ole täysin avautuneet kuitenkaan. Jotkut ovat vastaan vielä, mutta se on tapahtumassa. Ja tämä tänä aikana äh, rautatieliikenne on kehittynyt myös, äh, on paljon äh, tullut fuusioita ja yritysostoja ja siinä on ollut myös mahdollisuuksia eri rautatiealan toimijoille ja siellä on mukana myös pk-yrityksiä jonkin verran. Mutta globalisaatio on sitten taas uusi haaste. Mm, suuret toimijat ovat investoineet kasvumaihin – aivan oikein ovat tehneetkin. Ja siellä löytyy asiantuntemusta ja lisäarvoa ja samalla tavoin Ehkä tästäkin voi muistuttaa, että varsinkin asialaiset sijoittajat ovat tulleet Eurooppaan sijoittamaan mm, kansalliset arvoketjut saattavat tällä tavoin muuttua aika paljon. Nyt ei voida enää säilyttää tällaista voimakasta asemaa ilman, että meillä on kunnon rakenne pk-yrityksiä taustalla, koska ne innovoivat ja saavat aikaan tuloksia. Ja tällä tavoin eurooppalainen yhteiskulttuurisuus tuo tosiaan lisäarvoa. Ja tietenkin meillä on myös merkittäviä haasteita. Sanon tässä aivan suoraan, että merkittävät haasteet. Meillä on aika hankalia tavoitteita. Meillä on hyvin paljon jäsenvaltioita. Kaikki valtiot tekevät omat listansa ja PK-yrityksensä, jotka ovat siinä mukana. Siellä on hyvin vähän kuitenkaan PK-yrityksiä loppuvaiheessa mukana. Koko prosessi on hyvin pitkä ja aivan liian vaikea pääsyinen, mutta hyviäkin uutisia on. Me olemme tehneet Unifen kanssa ja muiden merkittävien toimijoiden kanssa yhteistyötä, jotta saamme rakennettua PK-yritysten oman kartan Euroopassa. Ja nämä noin tuhat yritystä, joita edustamme. Siellä on tosiaan tämän tyyppisiä innovoivia yrityksiä ja me odotamme nyt avoimia tarjouksia. Mutta sitten on muitakin uutoksia, tietenkin Euroopan klusteri erittäin hyvä asia. Jos nyt katsotaan toimia. Euroopan klusteripolitiikassa on nähtävissä, että on paljon äh, vertailuja äh, tuloksia, äh, klusteriosaamista ja erilaisia haasteita, mutta aika vähän on sellaisia hankkeita, joiden tarkoituksena on edesauttaa niitä klustereita, jotka ovat järjestäytyneet jo tähän päivään mennessä. Tästä esimerkiksi COSME oli kahdeksan hanketta, 60 ehdotusta ja siinä on viisi kuusi kumppania kahden vuoden aikana, mutta me tosiaan tässäkin luotamme siihen, että te edesautatte tämän asian paremmalle tuomisessa, mutta PK-yrityspuolella siinä ei ole aina saatu kaikkia mukaan. Ja sitten Euroopan unionin toimielimet, varsinkin tämä valiokunta, lisäarvoa näissä klusteriyhteisöissä ja vastaavissa on se, että kannustetaan jäsenvaltioita tekemään kestävää klusteripolitiikkaa, näin ei aina ole tällä hetkellä, niin että jäsenvaltiot ne auttavat myös rahoituskysymyksissä ja valvovat, valvomme myös, että komission laatimat säännöt 20 prosentista, eh, joka suuntautuu pk-yrityksiin, että sitä noudatettaisiin tosiaankin ja siinä tarvitaan valvontaa tiukasti. Ja lopuksi vielä eh, pitäisi vähentää monimutkaisuutta. Jälleen kerran olemme siinä oikeassa. Jos olette vielä lopuksi muutama sana saksan kielellä, haluaisin kiittää tässä kutsusta ensin ja sitten ehkäpä vielä muutama sana näistä haasteista. Luonnollisesti me olemme täysin käytettävissä ne jatkokeskustelua ajatellen ja minä luonnollisesti myös henkilökohtaisesti olen käytettävissä. Kiitos. Um, Mr. Kiitoksia paljon. Kiitoksia Jean Verrier tästä mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Kiitoksia kaikesta äh, sanomastanne. Tämä halusta keskustelun luonnollisesti. Kielen vaihtaminen ei tarkoittaa sitä, että saatte lisää aikaa, toiset kymmenen minuuttia. Mutta tämä oli kuitenkin mukava ajatus sanoa muutama niin saksaksi puheenne lopuksi. Nyt esittelijämme Martina Werner, jos voisin pyytää teitä ehkäpä kolmen minuutissa esittelemään asian, ehkäpä kolme ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat herrat Citroen ja Verkier, parhaat kollegat. Onpa mukavaa, että meillä on tänään tilaisuus keskustella rautatieteollisuudesta. Ja erityisen mukavaa on se, että nämä kaksi asiantuntijamme ovat tulleet meille puhumaan ja kertomaan niistä haasteista, joita rautatieteollisuudella tällä hetkellä edessään on. Joten sydämelliset kiitokset molemmille vieraillemme siitä, että pääsitte tulemaan. Viime viikolla käsittelimme vastaavaa aihetta, nimittäin terästeollisuuden kriisi oli täysistunnossa meillä keskustelun aiheena, ja sehän liittyy kyllä hyvin suoraan myös tämän päivän aiheeseen, niin teräsalalla kuin rautatieteollisuudenkin alalla ennen kaikkea Kiina aiheuttaa merkittäviä huolia meille. Vuonna 2002 me ensimmäinen moderni metro Ähm, saatiin tai tuli Kiinasta. Ja nyt jo joka toinen äh, vaunuista tulee Kiinasta. Ja kun ajatellaan näitä konserneja, niin äh, Kiinan valtiohan suojelee metrokonserniaan, äh, rautatiekonserniaan ja näin on tukenut sitä ja sen kasvua kilpailijoihin verrattuna, todella nyt myös siis kansainvälisillä markkinoilla. Euroopan unionissa 400 000 työpaikkaa ovat suoranaisesti riippuvaisia rautatieteollisuudesta ja monet näistä työpaikoista ovat PK-yrityksissä. Siksi tämä sullinen kysymys ja esitys ovat minulle niin tärkeitä. Kyse on alasta, joka usein jää hiukan rautatieyhtiöiden eli tämän kuljetusalan varjoon. Kuitenkin kyse on tärkeästä teollisuudesta ja tärkeistä innovaatioista. Terve rautatien teollisuus on äärimmäisen tärkeää meille myös ajatellen ympäristöystävällistä liikkuvuuttamme. Mitään patenttiratkaisuja ei tietenkään ole, vaan tarvitaan koko joukko erilaisia toimenpiteitä. Ja tässä tekstissä aion nostaa esiin nämä kaikki eri ulottuvuudet yhtäältä horisontti shift to railin nopeampi täytäntöönpano, sitten erityisesti innovaatioiden tukeminen, erityisesti digitaalistuminen huomioon ottaen ja sen hyödyt rautatiealalla. Sitten kansainvälistymisen ja markkinoille pääsyn tukeminen, erityisesti markkinoille pääsy PK-yrityksillemme. Usein kyse on myös asiantuntijoiden, asiantuntevien työntekijöiden löytämisestä ja sitten tietenkin tärkeää yhteiset standardit Euroopan markkinoilla. Tänään meillä on nyt tilaisuus tai oli tilaisuus kuulla alan tilanteesta asiantuntijoiltamme. Ja tietenkin nyt esittäisin teille myös kysymykset siitä, miten Euroopan unioni me täällä voimme tukea sektoria, että siitä tulisi entistä innovaatiota aktiivisempi, kun ajatellaan suuria yrityksiä, systeemisiä yrityksiä ja pk-yrityksiä. Kaikkien näiden yhdistäminen klustereiksi on äärimmäisen tärkeää ja näin sitten myös tukirahoja voidaan yhdessä hyödyntää entistä paremmin. Sitten kun ajatellaan tätä suunnittelmaa, suullisen kysymyksen ja päätöslausumaesityksen suhteen tar- tarkoitus on, että toimitaan tekstin 27. tammikuuta mennessä versioita varten. Keskusteluhan täällä käydään jo 22. päivä, 25. helmikuuta on määräaika jättämiselle ja 7. huhtikuuta on tarkoitus toimittaa äänestysvaliokunnassamme. Jos teillä on tarkistuksia, kysyttävää, huomioita, toivomuksia, niin ottakaa minun yhteyttä, mutta nyt tänään meillä on tietenkin tilaisuus esittää lisäkysymyksiä molemmille asiantuntijoille. Kiitos oikein paljon. Thank you very much, Madam Rapporteur. Paljon kiitoksia, kiitoksia Hyvä esittelijä, kuten sanoitte. Kyseessä on suullinen kysymys, jota seuraa päätöslausuma. Päätöslausuma on luonnollisesti meille hyvin tärkeä, joten tämä keskustelu on meille äärimmäisen tärkeää myöskin. Sitten François Grostet, joka käyttää edustaja Moradon puolesta puheenvuoron EPP-ryhmän edustajan. Olkaa hyvä. Pönäkysö puheenjohtaja, todellakin edustaja Morano, joka on varjoesittelijämme EVP-ryhmässä, ei päässyt paikalle, ja koska todimme Christian Skarins ei myöskään päässyt paikalle, minulla on nyt kunnia käyttää puheenvuoro. Aivan aluksi haluaisin kahta asiantuntijamme kiittää. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoista ja tämä osoittaa myöskin, kuinka kiireellistä on nyt tehdä jotakin Euroopan unionissa, jotta voisimme tukea rautatiealan teollisuuttamme ja Esittelijä haluaisin myöskin kiittää työstä, jota hän on tehnyt. Hän voi luottaa siihen, että me olemme valmiita tukemaan häntä. Ja luonnollisesti tilanne on sellainen, että teollisuutemme on vaikeassa tilanteessa sen kilpailukykyyn on vaikuttanut kasvanut maailmanlaajuinen kilpailu, kuten tässä hyvin tuotiin esiin. Ähm, muun muassa Herra Citroen toi tämän asian selkeästi esiin. Olemme ymmärtäneet, että Euroopassa emme etene rautatiealan tuotannon suhteen, ja tämä on hyvin huolestuttavaa. Ja tämän kaksi puheenvuoron käyttäjäämme ja esittelijämme selittivätkin jo. Rautatieala on kuitenkin erittäin strateginen teollisuuden ala. 400 000 henkilöä tekee Euroopassa töitä sen piirissä suurimmassa osassa eurooppalaisista maista. Ja tämä teollisuuden ala on erittäin moninainen. Se edustaa eh, tietynlaista ketjua, alihankintaketjua, joka on hyvin tärkeä. Kyseessä ei ole vain suurteollisuus, mutta myös monet pienet pk-yritykset, miljoonat, eh, anteeksi, tuhannet tuottajat, erikoistuneet tuottajayritykset, jotka ovat kaikki pk-yrityksiä. Ja tämäkin selitettiin äsken, ja tämän tiedämme on olemassa erittäin suurta kysyntää rautatiealalla, ei vain Euroopan laajuisesti, vaan maailmanlaajuisesti. Euroopan täytyy säilyttää roolinsa ja jopa valloittaa enemmän jalansijaa uusilla markkinoilla, olipa kyseessä sitten Afrikka, Amerikka tai Lähi-Itä. Tässä huomaamme, kuinka tärkeitä asioita meillä on pelissä, ja edustaja Werner toi meille esiin sen, että me olemme metalliteollisuuden kriisin aikoihin käyneet samaa keskustelua, ja nyt meillä todellakin on kristillinen jossa meidän pitäisi ehdottomasti rautatiealan teollisuutta tukea. Siksi onkin erittäin tärkeää, että me teemme kaikkemme sen eteen ja minä todellakin haluaisin vedota Euroopan komissioon, sillä on täysin välttämätöntä, että se toimii tosissaan, jotta tämä teollisuus saisi mahdollisuuden toimia tasapuolisessa kilpailuympäristössä kansainvälisesti. Meidän täytyy toimia nopeasti. Puhuminen ei riitä, meidän täytyy toimia. Jos me haluamme taata kestävän tulevaisuuden teollisuudellemme, ratialan teollisuudelle Euroopassa, sen täytyy voida valloittaa uusia kansainvälisiä markkinoita. On tärkeää, että me tuemme huippujamme. Meidän täytyy olla huippuja rautatiealalla, mutta samaan aikaan, kuten herra Verjedässä toi esiin, meidän täytyy myöskin voida taata helpompi pääsy markkinoille PK-yrityksillemme. Eurooppalaisen vastauksen täytyisi olla siis kahden kaltainen. Meidän täytyy innovoida, investoida investointeihin, klustereihin, kuten tuotinkin jo esiin, niin toisaalta meidän täytyy myöskin käyttää kaupallisia puolustusvälineitämme hyväksi. Meidän täytyy turvautua sääntöihimme, me emme saa olla naiveja julkisilla markkinoilla, e- eli tarvitsemme enemmän rahoitusta pk-yrityksillemme, meidän täytyy helpottaa kilpailutilannetta, myöskin helpottaa tämän alan työntekijöiden ja toimijoiden tilannetta. Heillä on usein hyvin erityisiä toiveita. Eli Eurooppa ei saa hylätä rautatiealan teollisuutta. Se on äärimmäisen tärkeää meille. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia näistä huomioista. Sitten edustaja Rike, olkaa hyvä. Varjo esittelijän, olkaa hyvä. Alden puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan nopeasti sanoisin vain, mitkä ovat meidän mielestämme nämä ongelmat ja toiveet. Ensinnäkin horisontaalisella tasolla eh, nämä eh, Citronin esittämät eh, rakenteet, ne eivät ole vielä riittäviä. Ja sitten kun puhutaan kilpailukyvystä Euroopassa tai kansainvälisesti, meillä ei ole Euroopassa yhteistyötä tässä asiassa. Ja sitten tavaran toimittaja, usein PK-yrityksiä, ne otettiin esiin, ne ovat kärsineet hyvinkin paljon, hyvin vähän järjestäytyneitä ja Nämä, niissä on myös teknologisen tiedon siirron vaikeuksia ja hyvin harvoin ne saavat eurooppalaista tukea. Niinpä horisontaalisesti ja vertikaalisesti on paljon huolenaiheita. Ja sitten on tiettyjä kysymyksiä, varsinkin äh, suuret äh, nousevat vallat, Kiina, äh, Japani, Korea, on yhä lisääntyvässä määrin kansainvälistä kilpailua, myös tuotannon siirtoa siinä vaiheessa, kun meidän yrityksemme voittavat näitä mahdollisuuksia. Ja tästä on myös aivan äskettäisiä esimerkkejä. Ja sitten teknologian siirto, siitä olemme nähneet esimerkkiä Bombardier eh, kiinalaisille, ja meillä on myös eh, Euroopan sisäisiä eh, huolia siinä julkiset tahot ovat hyvin vaikeassa taloustilanteessa ja meillä on myös standardien pirstaloitumista ja tarvitaan myös lisätoimivuutta. Ja lopuksi vielä muut liikennemuodot, niiden edistyminen, ne ovat kilpailutekijöitä, maantieliikenne ja lentoliikenne. Ja tehän puhuitte tässä myös mm, tästä 46 prosentista, hyvin merkittävä osuus, ja me olemme menessä eteenpäin, äh, kun on hankittu näitä yhteisiä standardeja neljännen rautatiepaketin yhteydessä. Ja sitten tutkimus ja kehitys, äh, siinä Shift Drive on varsinkin merkittävä hanke, mutta äh, siinä PK-yritykset eivät välttämättä pääse näiden tukien pariin. Ja sitten ympäristöalue, siinä tarvitaan parempaa energian käyttöä. COP21 tulee tässä kysymykseen tietenkin. Ja sitten kiireelliset kysymykset. Siinä pitäisi vähentää kustannuksia. Siinä neljäs paketti tulee kuvaan. Ja sitten digitalisoituminen, edistäminen, jotta saadaan parempia tuloksia ja vähemmän kustannuksia. Pitäisi avata myös markkinoita. Ja tämä liittyy myös neljänteen rautatiepakettiin suhtaudun äh, pessimistisesti äh, markkinoiden avaamiseen. Meidän pitää rakenteetkin äh, muodostella uudestaan. Pitäisi puhua myös rautatiealan arbusista. Meidän pitää vertikaalisella tasolla pitää tosiaankin katsoa, miten voidaan toimia hyvin vankasti alihankkijoiden kanssa ja pitää ottaa käyttöön saastuttaja maksaa myös rautatiealalla. Ja sitten lopuksi vielä pitäisi avata Euroopassa myös liikkuva kalas, kal, kalusto, siihen liittyvät kysymykset, OECD-maiden vastavuoroisuus, sitä ne pitää miettiä kyllä tarkkaan. Me emme voi hyväksyä, että japanilaiset ottavat. And the next speaker. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Seuraava puhuja on edustaja Kapel, ENF-puolueen ryhmän puolesta. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat asiantuntijat Citroen ja Vervier. Haluan kiittää esittelijämme siitä, että hän on nostanut tämän tärkeän teollisuuden alan esiin. Usein käy niin, että ne, jotka toimivat B2B-mallin pohjalta, jäävät meiltä hiukan huomiota, joten kiitokset tosiaan esittelijälle asian huomioimisesta. Tänään on jo todettu, että Rautatiealan teollisuus on todellinen lippu. Laivateollisuus 740 miljardia euroa ja 2,7 prosenttia liikevaihdosta investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen. Se on aika, aika keskimääräinen eurooppalainen arvo ylipäätään. Ja sitten tämä Shift to Rail yhteishanke, joka viime vuonna käynnistettiin 920 miljoonaa euroa kuitenkin ja puolet tästä Horisontti 2020 ohjelmasta. Tämä on erittäin myönteistä ja tietenkin me seuraamme tätä myös jatkossa. Alalle tärkeää 400 000 työpaikkaa kyseessä. Ja kun ajatellaan COP21-konferenssia, joka on hyvin ajankohtainen, niin juuri ilmasto ja ympäristön suojelu ovat nyt tapetilla. Ja näin ollen rautatiehän on kaikkein vähähiilisin ähm, päästäjä äh, liikennekuljetusalalla. Aihe on äärimmäisen tärkeä näin ollen ja siksipä se täytyy myös saada Euroopan parlamentin esityslistalle, kun ajatellaan terästeollisuuden kriisiä, josta tosiaan viime viikolla Strasbourgin täysistunto viikolla puhuttiin, korkeat, ei eh, korkeat energiakustannukset, eh, korkeat työvoimakustannukset ja sitten mm, kiinalaiset tuovat suoratuontina tai kolmansien maiden kautta halpaa terästä ja näin kriisi on syntynyt. Te puhuitte siitä, että mm, teollisuudellamme on Kiinassa, Japanissa ja myös Etelä-Koreassa varsin rajoittunut markkinoille pääsy ja siksi tärkeää onkin, että vapaakauppasopimuksissa muun muassa Japanin kanssa käydään lisäneuvotteluja ja tämä tärkeä teollisuuden ala saa tukea ja näin ollen siis toisin sanoen pääsee myös muille markkinoille kuin omille. Kilpailuedusta tässä jo puhuttiinkin, jonka Kiina on hankkinut itselleen CCRC tämän uuden maailmanmarkkinajohtajan kautta, eli kaksi kolmas osaa. Euroopan kokonaisliikevaihdosta häviää tuolle yhdelle teolliselle jättiläiselle eh, Kiinassa syntyneelle sellaiselle ja eh, kilpailun vääristyminen tämän yrityksen ja sen toiminnan kautta on äärimmäisen vakava ongelma. Yhteistyökumppaneidahan on paitsi Kiinan valtio myös yksityiset sijoittajat ja siksi komission täytyy mitä investointeihin ja markkinoille pääsyyn Euroopassa tule ryhtyä toimiin, jotta Euroopan teollisuudelle luodaan reilut kilpailuedellytykset. Siksi tämä asia onkin niin tärkeä ja komissiolle ja esittelijälle toteaisin, että juuri tämä kilpailuulottuvuus täytyy nostaa esiin. Seuraavaksi edustaja Kiitos puheenjohtaja. Kiitän näitä puhujia vieraitamme. Tämä oli erittäin, erittäin mielenkiintoista. Halusin äh, tässä nyt nostaisin sen, minkä Martina Wernerkin esittelijämme sanoi, eli se, miten tämä terästeollisuuden tämänhetkinen kriisi liittyy digitalisaatioon sekä sitten äh, myös tähän rautatiealan mm, Kiinan valtuuskunta tapasi viime viikolla Strasbourgissa. Puhuimme Kiinan markkinatalousmallista ja kaikista näistä valtion tukikysymyksistä ja polkumyyntikysymyksistä, joihin Kiina on syyllistynyt myös eh, esimerkiksi teräsalalla. Ja nyt eh, me, meidän täytyy todella eh, teollisuuspolitiikan alalla puhaltaa yhteis, yhteen hiileen komissio myös varmistaaksemme sen, että meille tulee vastaavat kilpailuedellytykset. Ja kun ajatellaan yhdistynyttä kuningaskuntaa, niin rakennerahastojen kautta on tehty kovasti työtä, jotta rahoitus toimisi klusterien ja verkostojen kautta helposti ja nopeasti. Ja itse asiassa jäsenvaltiot ovat myös muilla teollisuuden aloilla jo näin toimineet, niin miksepä sitten tälläkin kiitoksia. Paljon kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä, kollega. Olkaa hyvä. Sí, gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Äh, niin, puhun Espanjaa, sopii. Ehkäpä ihan konkreettinen kysymys minulta. Molemmille asiantuntijoille, molemmille vieraillemme. Erityisesti äh, herra Citroen, te puhutte näistä käytettävissä olevista rahoitusmekanismeista, nämä neljä alaa, joihin puhuitte, joista puhuitte, viittasitte. Ihan nyt uteliaisuudesta äh, haluaisin hiukan kuulla teiltä, mitenkä äh, rautatieteollisuus hallinnoi, käyttää äh, Junckerin suunnitelmaa esirahastoa Onko jo ehdotettu hankkeita, jotka voisivat saada tuota rahoitusta? Ja jos näin on, niin missä suhteessa näillä e, neljällä mainitsemallanne eri alalla? Ja ajatellaan tutkimusta ja kehitystä, innovaatioita, erityisesti tätä ää, klusteritoimintaa, niin näkisittekö mahdollisena yhdistää näitä hankkeita niin, että Junkerin suunnitelman kautta voitaisiin saada rahoitusta esimerkiksi yhdistämällä uusiutuvat energianlähteet sekä rautatieteollisuus. Toimiiko ala siis toisin sanoen aktiivisesti tässä? Oletteko te käyttämässä tätä Junckerin suunnitelmaa? Kolik. Paljon kiitoksia huomioistanne, hyvät kollegat. Haluaisin nyt pyyntää Euroopan komission ähm, Grove-pääosaston edustajaa Joanna Sikovskaa käyttämään puheenvuoron. En tiedä, äänsinkö nyt nimenne oikein, se olla puolalainen. Onko teillä jotakin mielenkiintoista lisättävää tai haluatteko vasta kysymyksiin? Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Enpä tiedä, voinko minä tässä nyt äh, keskustelun kovinkaan paljon lisätä, mutta äh, haluaisin kyllä vastata siihen, mitä tässä nyt on kuultu. Ja ensinnäkin haluan tietenkin kiittää kutsusta. Mukavaa, että komissio sai tähän hyvin mielenkiintoiseen ja tärkeään keskusteluun myös osallistua. Pidämme erittäin hyvänä tätä edustaja Wernerin kysymystä ja ehdotusta nostaa esiin rautatiealan teollisuus ja tulemme ehdottomasti seuraamaan asian kehittymistä. Monet puhujat täällä jo ovatkin korostaneet rautatieteollisuuden merkitystä ja komissiolle rautatieteollisuus on ylipäätään teollistumisen selkäranka Euroopassa ja avaintoimia edelleen tänä päivänä. Olemme tietoisia näistä ongelmista, joita nostitte esiin. Tiedämme, että kansainvälisellä areenalla meidän täytyy vahvistaa toimiamme, esimerkiksi rahoituksen saatavuuden helpottaminen juuri PK-yrityksille, ja pyrimme löytämään tapoja vastata näihin haasteisiin ja voin muuten myös todeta, että meillä on jo pitkään ollut yhteistyötä rautatieteollisuuden kanssa. Itsekin viittasitte muun muassa rautatiepakettiin, joka tulee vahvistamaan teollisuutemme kilpailukykyä. Toivomme, että neljäs paketti saadaan hyväksyttyä mahdollisimman pian nämä tekniset esteet ja myös markkinoille pääsykysymykset ovat hyvin tärkeitä. Ja me toivomme ja odotamme, että mitä pikimmin voimme saada aikaan Euroopan laajuisia teollisia vastauksia niin, että voimme vahvistaa teollisuutemme, rautatieteollisuutemme kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Monia välineitä on jo käytettävissä ja ollaan kehittelemässä ja me yhdessä teollisuuden edustajien kanssa niitä valmistelemme ja tuu, ehdottomasti olemme esittelijä Wernerin käytettävissä, jos hän haluaa meiltä lisätietoa ja tukea. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi haluaisin pyytää molempia puhujamme sekä Philippe Citroenia että Jean Verrietä vastaamaan ehkä pääkysymyksiin ja epäilyksiin, joita tuli esiin tässä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää parlamentin jäseniä. Minusta tuntuu, että te olette hyvin ymmärtäneet, eh, minkälainen vaara uhkaa teollisuudemme alaa. Tämä haaste, joka tulee erityisesti Aasiasta, vaikka rautatiealan teollisuus pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen parhailla mahdollisella tavalla haluaisin sanoa, että kirjasin tässä muutamia asioita esiin ja tutkimuksen ja kehityksen alalla haluaisin todeta, että me pyrkimme olemaan erittäin dynaamisia esimerkiksi Shift to Rail-projektin puitteissa. Teollisuus rahoittaa tästä projektista 50 prosenttia ja toivomme, että se käynnistyisi mahdollisimman nopeasti. Toivomme myöskin, että avoimen kierroksen joka ensi viikolla käynnistyy viidessä pk yrityksessä pääsevät mahdollisimman hyvin projektiin mukaan. Toinen asia, jonka halusin todeta, on se, että meille vaikuttaa selvältä se, että markkina-aspektia pitäisi kestellä paremmin. Me viittasimme neljänteen rautiepakettiin, mutta myöskin tämä julkinen hankintapuoli on hyvin tärkeä meille. Ja vielä tärkeämpää on se, minkälaisia neuvotteluja trade-pääosasto käymme. Hyvin paljon kuulemme siitä, että Bryssel haluaa tasapuoliset toimintamahdollisuudet kaikille olipa kyseessä sitten tilanne Kiinan tai Japanin sopimusten osalta tai TTIP-sopimuksen suhteen. Me haluamme varmistaa sen, että me emme joudu tilanteeseen, jossa avaamme omat ovemme ulkomaiselle teollisuudelle ja sitten emme pääse, kuten hiljattain kävi ilmi Tokiassa esimerkiksi Japanin markkinoille. Haluaisin kiittää teitä. Me olemme omalta osaltamme erittäin tyytyväisiä siihen, että pääsemme tekemään yhteistyötä teidän kanssamme. Haluaisin kiittää edustaja Werneriä tästä mietinnöstä, joka on äärimmäisen tärkeä teollisuudellemme, kuten todettua. Sitten vielä aivan viimeinen seikka. Halusin espanjalaiselle edustajalle vastata Junckerin äh, investointisuunnitelmaa koskien. En usko, että Junckerin suunnitelma nyt rautia suhteen on käynnistynyt hitaasti. Meillä on ollut ähm, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä aikaisemminkin äh, sekä nopeiden rautatieyhteyksien että muiden rautatiehankkeiden osalta ja meillä on tietyissä äh, maissa hankkeita käynnissä. Me näemme, että investointipankkien jäsenmaat ovat tehneet paljon, mutta vielä emme ole nähneet tätä niin sanotusti valkea savua, joka tarkoittaisi siis sitä, että nyt on näytetty vihreää valoa rautatiealan ESIR-investoinneille. Paljon kiitoksia, kiitoksia näistä huomioinnestanne ja kiitokset vastauksistanne. Ja nyt haluaisin pyytää Jean Verrietä vastaamaan kysymyksiin ja tekemään jotakin huomiota. Olkaa hyvä. Kiitoksia minunkin puolestani näistä esitetyistä kysymyksistä. Minä olen espanjalaiselle parlamentin jäsenelle vastauksen velkaa. Esititte energiasta myös kysymyksiä. En aio lähteä tässä esittämään laajemmin tätä kokonaisuutta, mutta meillä on kolme suurta osiota. Ensinnäkin energiatehokkuus ympäristön suojelussa ja siinä on yhteys energiaosian osalta ja sitten toisaalta taas infrastruktuurin parempi käyttö ja sitten kolmas alue on digitaalinen vallankumous ja sen vaikutus rautatieliikenteeseen. Eh, kaikki toimemme klusterien ulkopuolella ja sisäpuolella. Tietenkin näissä kaikissa toimissa eh, toimimme eurooppalaisen poliittisen eh, puitteiston sisällä ajatellen tutkimusta ja kehitystä, mutta myös kansallisella tasolla. Tämä asia, jonka halusin vielä lisätä, kaikki me omilla alueillamme teemme paljonkin töitä aluehallinnon kanssa, kun puhutaan älykään erikoistumisen strategian toteuttamisesta ja varsinkin Espanjan osalta siellä panostetaan hyvinkin paljon alueelliseen täytäntöönpanoon tässä eurooppalaisen politiikan alalla. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitoksia huomioista kiitoksia näistä vastauksista. Edustaja Martina Werner, esittelijämme, voisitteko tehdä yhteenvedon tästä keskustelusta? Yhteenvedon keskustelusta ja jonkinlaisen yhteenvedon mietinnön tulevaisuuden suhteen, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja, kiitän asiantuntijoitamme Sitrania ja Vefvieriä. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä ja keskustelun osallistuneita kollegoita Onpa hyvä, että saimme tänään aikaa keskustella tästä tärkeästä aiheesta ja kyllä tässä nyt jo mm, mielestäni nousikin esiin se, mitä painopisteitä meidän tulisi erityisesti korostaa. Tässä tekstissä erityisesti rautatieteollisuuden merkitys Euroopalle, neljäs rautatiepaketti Shift to Rail, yhtäläiset toimintaedellytykset ESI tai ESIR suomeksi ja sitten teollisuuden merkitys ylipäätään ja ehkäpä myös sitten rautatieviraston mm, voitaisiin viitata ja varmaan tässä on hyvin paljon muutakin mitä voitaisiin nostaa esiin, mutta kun tila on vain pari sivua, niin tässähän täytyy toki tiivistää. Uskon, että, ja nyt kuulun perusteella uskon, että olemme kyllä hyvin samoilla linjoilla, ja kun sitten tapaan varjoesittelijöitä, niin saamme varmasti yhteistyöllä aikaan erittäin hyvän tekstin. Me vedämme kaikki yhtä köyttä. Ja teidän avullanne voimme varmasti saada yhteistyöstä erittäin sujuvaa. Kiitos oikein paljon. Madame Rapporteur. Paljon kiitoksia rouva esittelijä. 22. ja 23. päivä esittelemme lausuntoluonnossa. 25. päivä helmikuuta on tarkistusten jättämisen takaraja, eli kaksi päivää tämän jälkeen Itressä äänestys, kuten äh, mainittu, 7. huhtikuuta 2016. Eli tässäpä oli meidän aikataulumme. Halusin kiittää vieraitamme hyvin lämpimästi. Suuret kiitokset äh, pääpuhujillemme. Kiitokset äh, Itre-valiokunnan puolestaan. Hienoa, että molemmat teistä pääsitte tänne paikalle. Paljon kiitoksia. We continue our meeting immediately because we are rather... Voimme nyt jatkaa aikatauluamme, äh, jatkaa kokoustamme. Nyt meillä on äh, melko tiukka aikataulu. Jatkamme siis äh, energiakysymysten äh, suhteen energian varastointi ja tämän osion esittelee Sergio Ugarte. joka edustaa SQ Consulting BVtä. Ja tämän tutkimuksen on toteuttanut on toteutettu ITRA-valiokunnan pyynnöstä ja sen tarkoituksena on määritellä se, minkälaisia markkinamalleja ja mitä säätelyä tarvitaan, jotta voisimme tukea energian varastointia, sen hinnan leikkauksia ja ala yleisesti ottaen. Nämä toivot voisivat energiaunionin toteutumista tukea, toimitusvarmuutta, uudistuvan energian käyttöönottoa luonnollisesti ja niin edespäin, uutta energiaa ja kilpailukykyä. Kaikki nämä asiat luonnollisesti liittyvät hyvin vahvasti toisiinsa ja energian varastointiteknologiaa Nyt, jos voin pyytää, pyytäisin tohtori Ugartea esittelemään huomionne ja tutkimuksenne tästä aiheesta. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Teillä on puheenvuoro, vai tässä on 10 minuuttia. Pyytäisin, että te puhuu pitempään. Minun on pakko näin tehdä pahoittelen sitä. Meillä on hyvin tiukka aikataulu. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä kunnioitan tätä 10 minuutin puheaikaa. Tämä mm, esitys, jonka teille nyt esittelen, sen on, se on meiltä tilattu katsomaan, että minkälaista, mitä markkinamalleja ja mitä sääntelyyn perustavia kannustamia tarvitaan energian varastointia ajatellaan e, e, energia. Laimassa energia-alan yhteydessä. Energian varastointi, mitä arvoa tällä voi olla järjestelmällemme, mikä on teknologinen tilanne tällä hetkellä, onko teknologia jo kypsää ja miten energian varastointi voi hyödyttää koko energiaunionia, siitä käytävää laajempaa keskustelua. Sitten se, mitä lupaavaa kehitystä on tällä hetkellä olemassa. Ja sitten tietenkin sääntely ja markkinoiden pullonkaulat. Ja esitämme sitten omia suosituksiamme. Tavoitteena, niin kuin jo todettiin, on nyt tukea teitä tässä keskustelussa siitä, miten energiavarastointi saadaan osaksi energiaunionia. Ja erityisesti tavoitteena on tukea EUn talouksia ja PK-yrityksiä on pyritään pois hiiliriippuvuudesta ja parannetaan tietenkin energiahuoltovarmuutta. Tämä tutkimuksemme on, tai perustuu 37 kysymykseen. Mikä on energiavarastoinnin arvo? Paljonko se maksaa? Mitä hyötyä energiavarastoinnista voi olla energiaunionille ja ja vähähiilisyyteen pyrkimisellä. Te voitte tutkimuksen löytää tuosta pöydältä, napatkaa siitä kopio itsellenne ja siellä nämä 37 kysymystämme sitten sieltä löytyvät ja niihin myös vastaukset. Kun ajatellaan energia, energian varastointia, niin tässä voi kyse olla kaasusta, öljystä, ydinvoimasta tai uusiutuvista energianlähteistä ja sitten seuraava askel on sen muuntaminen sähköksi ja sitten sähkön siirto muille alueille ja myös tietyillä, tiettyjen alojen sähkön käyttö ja sitten lopulta tietenkin loppukäyttäjä. Niin kuin tiedämme ja tätä keskustelua käydään, niin loppukäyttäjä voi itsekin ää, tuottaa energiaa ja mahdollisesti varastoida omaa tuotta, itse tuottamaansa energiaa. Meillä on kahta kahdenlaista energian varastointia, yhtäältä laajamittaista, vaikkapa valtavat kaasu, säiliöt, taikka ilman ja sitten on pienimuotoisempaa energian varastointia, esimerkiksi tiettyjä laitteita, jotka voivat varastoida pieniä määriä energiaa loppukäyttäjän käyttöä varten. Laajamittainen varastointi voi auttaa ihan huoltovarmuuden parantamisessa, vaikkapa laajamittainen kaasun varastointi siinä tapauksessa, että kaasun saanti tukahtuu ja luonnollisesti näin voidaan parantaa myös uusiutuvien lähteiden käyttöä ja näin siirtyä kohti vähän hiilisempää teknologiaa, koska jos uusiutuvilla lähteillä tuotettua energiaa voidaan varastoida esimerkiksi aurinkoenergia tai tuuli energiaa voidaan varastoida niitä hetkiä varten, jolloin verkkoon ei energiaa enää voi syöttää, se on jo täynnä, tai siinä tapauksessa, että energiaa ei tarvita juuri tuolloin, vaan myöhemmin. Ja sitten tietenkin perinteiset energialähteet, kaasu, öljy, hiili, näiden varastointi. Energiaahan voi, voisi näin varastoida silloin, kun se on halpaa, ja myydä sitten, kun se on kalliimpaa. Ja kun ajatellaan tätä siirto järjestelmää, niin näin voidaan myös vakauttaa energiaverkkoa ja tasoittaa näitä piikkejä. Esimerkiksi kun aurinko paistaa, energiaa tuotetaan tai kun tuulee, energiaa tuotetaan, mutta tällä hetkellä tätä energiaa ei voi varastoida. Joten näin voidaan tasoittaa energian saantia. Ja samoin kun ajatellaan energian siirtoverkkoja, niin vaikkapa sitten ilmastointilaitteita tai lämmityslaitteita, niin loppukäyttäjän tilanne paranee ja myös siinä tapauksessa, että saadaan käyttöön energian varastointimalleja itse tuotetulle energialle niin, että kuluttaja, joka itse on tuottanut energiaa, voi sen varastoida kotonaan ja käyttää tarpeen vaatiessa. Kaikki tämä löytyy täältä meidän äh, kertomuksestamme. Minulla on vain 10 minuuttia puheaikaa ja puolet siitä on itse asiassa jo äh, mm, kulunutkin, niin näihin yksityiskohtiin voitte tosiaan tutustua tuosta tutkimuksestamme. No miten tämä energian varastointi, kun siitä puhutaan, niin minkälaisen panoksen se voi sitten antaa energiaunionille? No luonnollisesti huol- huoltovarmuus ensinnäkin, toimitusvarmuus, kaasu, kaasun varastointi niillä alueilla, jotka ovat hyvin riippuvaisia tuontikaasusta. Vaikkapa Baltian maat, Bulgaria, Suomi, jos niillä olisi hyvät kaasun varastointijärjestelmät, ne voisivat näin tasoittaa tilannetta silloin, kun kaasun saanti takkuilee. Ja näin ollen energiaunionin tasolla, energiamarkkinoiden integroitumisen tasolla sähkön varastointi on yksi jo tänä päivänä käytettävissä oleva mahdollisuus energiaunionin ja energiaintegraation alalla. Ja kun tätä sähkön kapasiteetti ajatellaan, niin yritykset hyötyvät siitä, että esimerkiksi lämmön pidetään päällä ja näin verkko on vakaassa tilanteessa, mutta tätä verkon vakautta voidaan tukea myös muiden joustavien välineiden kautta. Juuri energian varastointi on yksi hyvä tällainen joustava malli ja esimerkki tällaisesta. Kun sitten ajatellaan energiatehokkuutta, niin energiavarastoinnilla on tähän hyvin marginaalinen vaikutus – menetykset ovat aika pieniä. Jos energiaa varastoidaan, niin hyvähän se tietenkin on, koska se auttaa vähähiilisyyteen pyrittäessä. Joten energian varastointi hyödyttäisi kovasti uusiutuviin energian lähteisiin siirryttäessä. Näin energia ei mene hukkaan, vaan se pysyisi järjestelmässä ja se saataisiin käytettyä silloin, kun sitä tarvitaan. Ja sitten taas kilpailukykyä tietenkin energian varastointi auttaisi, koska se tasoittaisi energian hintaa, se tasoittaisi kysynnän ja tarjonnan tasapainoa ja näin energiahinta ei pääsisi heittelemään. Kustannukset, kustannukset. No, ajatellaan loppukäyttäjiä, niin esimerkiksi aurinkoenergialla tuotetun sähkön kohdalla äh, lopputuottajahan äh, tai loppukuluttajahan voi jo itse tätä äh, aurinkoenergiaa tuottaa. Ja kun energian varastointimalli saadaan käyttöön aurinkoenergian kohdalla, niin sitten voidaan saada aikaan tällainen verkon pariteetti. Itse asiassa tästä on esimerkkejä jo Saksassa ja tässä varmaan tähän päästään ensi vuonna. Ja kun ajatellaan sitten, puoli minuuttia vielä puheenjohtaja, eikö totta? Niin, kun ajatellaan tätä näitä sääntelyn pullonkauloja, niin äh, älykkäät verkot ja äh, sähköliikkuvuus ovat tärkeitä asioita. Ja meillä on tällä hetkellä hiukan tutkimuksessakin pullonkauloja. Japani, Yhdysvallat, Korea ja, Korea ja Kiina ovat tässä markkinajohtajia. Eurooppa on jäänyt kyllä tästä kyydistä valitettavasti, vaikka meillä onkin joitain hyviä tutkimuskeskuksia ja aloja, joilla olemme edellä. Sitten kun ajatellaan myös markkinaesteitä, niin Euroopalla kaiken kaikkiaan on kylliksi kaasun varastointikapasiteettia, mutta edelleen jotkut Euroopan alueet, kuten vaikkapa Baltian maat, ovat liian riippuvaisia ulkopuolisesta kaasun tuonnista, ja tämä johtuu itse asiassa markkinaesteistä, ja siksipä meillä ei ole vielä sellaista varastointimahdollisuutta, joka tasoittaisi näitä piikkejä. Tehän tiedätte, että kaikkialla Euroopassa uusiutuvia energianlähteitä kyllä tuetaan, mutta tällä hetkellä ei ole mitään vastuuta vielä kenelläkään nämä verkkojen vakaudesta. Sitten vielä tietenkin markkinoiden joustavuus on tärkeää ja ongelma on myös siinä, että eh, verkkooperaattorit eivät saa käyttää energian varastointia eh, verkon vakauttamiseksi. Tämä johtuu sääntelyongelmista ja tämä on kyllä aika hullua. Ja sitten vielä ihan lopuksi suosituksistamme ihan viimeinen asia tuossa Näette tämän tuotantoketjun aina sieltä lähteeltä loppukäyttäjään saakka. Me löysimme kuusi pullon kaulaa, mitä energiavarastointiin tulee. Ja ne löydätte täältä. Ja sitten kyse on myös tutkimuksesta ja innovaatioista, markkinoiden integroitumisesta, turvallisuudesta, vähähiilisyydestä ja energiatehokkuudesta. Jotta koko tämä ketju saadaan tuottavammaksi, niin tulisi poistaa näitä markkinaesteitä. Ja tarvittaisiin ehkä myös kannustimia kilpailukykyistä varastointia silmällä pitäen. Tällä hetkellä ei oikein ole vastuuta verkkojen vakauttamiseen. Se olisi tärkeää ja samoin olisi tärkeää tietenkin ottaa huomioon markkinoille pääsy ja tulisi tietenkin tehdä tällaista järkevää sääntelyä, jossa koko alan kaikki nämä pullonkaulat otettaisiin huomioon. Tässäpä tämä ja jos teillä on kysymyksiä, niin erittäin mielelläni vastaan. Kiitoksia. Dr. Ugarte. Eh, if you, uh, Paljon kiitoksia, kiitoksia tohtori Ugate. Haluaisin sanoa, että jos teillä on vielä eh, lisää dioja, joita emme ehtineet käsitellä ehkäpä keskustelun jälkeen, voisitte niitä esitellä, sillä eh, meillä tulee tilaisuus myöhemmin tähän. Edustaja Nika, olkaa hyvä. I'm here, just in front. Kiitoksia puheenjohtaja, minä olen tässä edessä. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä minä en nyt ihan ymmärrä, missä mennään tällä hetkellä, koska eh, meille olennainen kysymys on se, että eh, meillä on eh, tietty kapasiteetti käytettävissä Euroopassa, onko se kyllä vai ei, ja jos on kyllä, niin missä määrin. Näin tässä tämän lau, taulukon ja eli e-, eri määriä. Ja tässä ole selvää, puhutaanko tulevaisuuden suunnitelmista ja tavoitteista – vai tilanteesta, jonka parissa teemme töitä nyt. Teidän täytyy ymmärtää meidänkin ongelmamme. Toisaalta meidän täytyy päästä tavoitteisiin 2020 2030 eli hiilen vähentäminen e, energiantuotannossa. Miten me voimme tämän asian hoitaa, jos meillä ei ole vaihtoehtoja, koska vaihtoehto A tai se, joka on nyt käsittelyssä, on se, että käytetään niin sanottuja pumppausmenetelmiä. Pumpataan vettä ja sitten käytetään vettä silloin, kun ei ole aurinkoenergiaa tai tuulienergiaa. Muussa tapauksessa tulee sähkökatkoja. Mikäli ymmärsin tästä esityksestä, niin ei ole muuta käytettävissä olevaa vaihtoehtoa. Ja tämä onkin merkittävin kysymys. Meillä on varastointia varten vaihtoehto, että voimme äh, säilyttää verkkojen vakauden. Ja täytyy muistaa, että tavoitteet on 24 prosenttia sähköstä per jäsenvaltio, sen pitää tule, äh, tulla äh, uusiutuvista energianlähteistä ja on paljon maita, jotka ovat päässeet jo 24 prosentin tavoitteeseen. Sehän on sitova. Tämä on vakava ongelma niille maille, jotka ovat epävarmoja. Komissiossa sanotaan, että tällä hetkellä 30 prosenttia uusiutuvista lähteistä se on vaarallinen ja sitä on vaikea valvoa, koska siinä on merkittäviä energiatason vaihteluita, mikä sitten onkin sykli jos ei ole tuulta esimerkiksi tai äh, aurinkoa, äh, niin kysymys kuuluukin. Onko tällä hetkellä riittävästi teknologiaa tätä varten äh, tarjolla jo vai ei? Voimmeko luottaa tähän, tähän teknologiaan? Eli tämä sitova tavoite ei tuhoudu ajatellen sitä, mikä todella tällä hetkellä on mahdollista varastoida. Kiitos. Madame... Eh, Paljon kiitoksia hyvä kollega François Grostet, epp ryhmän puolesta olkaa hyvä. Paljon kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Minä kuuntelin suurella mielenkiinnolla tämän esityksen, mutta pohdin seuraava. Luonnollisesti toimitusvarmuus ja kaasun varastointi ovat tärkeitä seikkoja, mutta tässä uskoakseni kyseessä on jotakin, minkä voimme ratkaista ilman suuriakaan ongelmia uskoakseni. Mutta toisaalta kun kyseessä on sähkö, minä hyvin usein pohdin seuraavaa, kuten edellinen puhujakin. Kun kyseessä ovat uusiutuvat energianlähteet, joita meidän täytyy ehdottomasti kehittää, mitä me oikein teemme? Me emme vieläkään tiedä, minkälainen varastointikapasiteetti meillä on, kuinka voisimme suuressa määrin varastoida mm, energiaa, sähköenergiaa. Uudistuva energia on vaihtelevaa, sen tuotanto epätasaista luonteeltaan ja meidän pitäisi tietää, kuinka toimimme, onko meillä kylliksi investointeja, jotta lyhyellä aikavälillä pystymme varastoimaan – riittävän paljon energiaa tehokkaalla tavalla. Näin voisimme taata sen, että saamme tehokkaammin uusiutuvan energian käyttöön ja toisaalta voisimme taata sellaisen hinnan energialle, joka olisi siedettävämpi, niin että uusiutuvan energian hinta olisi siedettävämpi. Se olisi siis mahdollista vain, jos pystymme suuressa määrissä varastoimaan. Tämä on minun kysymykseni. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Eriksson vihreiden ryhmästä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä keskustelu varastoinnista on erittäin mielenkiintoinen ja uskoisin, että kaikista mielenkiintoinen keskustelu, mielenkiintoisin keskustelu käydään siitä, miten voidaan tehokkaasti käyttää halpaa tuulivoimaa silloin, kun sitä on paljon. Yksi mahdollisuus on, tai voisi olla, varastointi. Siitä syystä haluaisin tietää, haluaisin tietää, että onko laskelmia intensiivisemmästä eh, esimerkiksi eh, pakkuhinnoista tulevaisuudessa. Onko eh, mahdollista varastoida tuulienergiaa paljon suuremmassa määrin sekä pieni kokoisissa että suurikokoisissa varastointiyksiköissä. Voisiko tämä olla mielenkiintoinen mahdollisuus tulevaisuudessa. Ja sitten toinen mahdollisuus halvalle tuulienergialle on se, että jos sitä syötetään lämmitysjärjestelmiin ja sitten sitä käytetään kaasun sijaan. Ja sillä tavoin siitä tulee ikään kuin varasto lämmitysjärjestelmissä niin, että käytettäisiin tehokkaasti erittäin halpaa tuulivoimaa silloin, kun sitä on paljon. Onko tätä mahdollisuutta tarkasteltu? Kiitos. Thank you very much, colleague. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Edustaja Kapala, INF, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, vierailemme herra Ungartelle esityksessänne. Teitte hyvin selväksi, että energian varastointi tulee olemaan erittäin tärkeä osa Euroopan energiaunionin aikaansaamiseksi siis ajatellen huoltovarmuutta, yhteisten sisämarkkinoiden luominen, energiatehokkuus, hiilestä luopuminen, tutkimus ja kehitys ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Te osoititte, että varastointi on yksi olennaisimmista joustovälineistä ja haasteena on se, että varastointikapasiteettia sadan käyttöön. Ja kun ajatellaan esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä, niin usein voi käydä niin, että verkko ylikuormittuu ja siksi tarvittaisiin tällaisia joustavia energiavarastointijärjestelmiä niin, että tätä kysyntää ja tarjontaa saataisiin tasoitettua. Mitä sääntelyyn tulee ja näihin pullonkauloihin tulee, halusitte lisätä kannustimia. Yhdysvallat ja Japani ovat johtavia. Eurooppa on hiukan perässä. Ja totesitte, että investoinnit energia-alan tutkimukseen ja kehitykseen äh, täytyy saada lisääntymään. Kysyisinkin teiltä, että minkälaisesta volyymista nyt sitten puhutaan? Riittävätkö olemassa olevat ohjelmamme vai tarvitaanko selkeää parannusta horisontti 2020, mutta myös muiden ohjelmiemme puitteissa ohjelmien, jotka liittyvät älykkäisiin kaupunkeihin, älykkäisiin verkkoihin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti niitä ei ole, en näe yhtään. Oliver Koch energiapääosaston varajohtaja äh, tukkuenergian ja kaasun alalta. Äh, edustaja Ko, olkaa hyvä. Good afternoon. Thank you very much for giving Hyvää iltapäivää. Paljon kiitoksia siitä, että saimme ähm, puheenvuoron. Tukku markkinayksikkö on se, joka muutama ähm, vuosi sitten laati kolmannen energiapaketin, eli perussäännöt energiakaupalle sisämarkkinoilla. Ja me olemme todellakin hyvin kiinnostuneita siitä energian varastointimahdollisuuksista. Energian varastointi on sähkö- ja kaasumarkkinoilla erittäin tärkeä kysymys. Me olemme juuri julkaisseet sähkömarkkinoiden uuden suunnitelman, jossa käsittelimme tätä dramaattista siirtymää energia-alalla keskitetytystä tuotantojohtoisesta energiajärjestelmästä, joka kattaa valtavia energialaitoksia, jotka tuottavat tasaisen määrän energiaa jatkuvasti järjestelmään, jossa meillä tulee pian olemaan 30 tai 40 prosenttia tuotannosta, joka on vaihtelevaa energiaa, joka tarvitsee äm, korvaavaa energiaa sille hetkelle, kun aurinko ei paista eikä ole tuulta. Eli tämä vaatii aivan uudenlaisen suunnitelman markkinoita ajatellen. Tämän vuoksi tutkimus ja sen löydöt ovat erittäin tervetulleita. Meillä on hiukan erilaisia tilanteita. Sähkö on erittäin tärkeä osa energiasuunnitelmaa ja se, kuinka me katamme tuotannon vaihtelun, on hyvin tärkeä kysymys. Sen vastaukseen uusi suunnitelma perustuu. Me tulemme keskittymään joustoon ja kauppamahdollisuuksiin. Me teemme töitä sellaista markkinamallien perusteella, jotka ovat rajat ylittäviä. Pyrimme nopeuttamaan markkinoiden tasapainottamista nopeasti. Nyt on viimeinen hetki, sillä tämä on aivan välttämätöntä niille energiamuodoille, joissa vaihtelua esiintyy, kun ei tiedetä tuuleeko seuraavana päivänä vai ei. Ja samaan aikaan me tarkastelemme nykyisiä sääntöjä energian varastoinnista. Me olemme käsitelleet tiettyjä säännöstöjä ja teemme kaiken tarvittavan. Tarkastelemme tulevaa mietintöä ja puutumme kaikkiin sääntöihin, jotka tulevat hankaloittamaan eh, energian varastointia. Myöskin rahka, rohkaisemme kuluttajia ja ost- kansalaisia osallistumaan markkinoille aivan yhtä paljon kuin rohkaisemme suurasiakkaita. Rohkaisemme siis pieniä kotitalousasiakkaita. Kysyntä osio on hyvin tärkeä seikka myöskin markkinatarpeisiin vastaamisessa se, että kysyntää lykätään esimerkiksi suuressa alumiinitehtaassa. Tämä voi säästää valtavan määrän energiaa, säästää valtavan paljon meille ja niille, jotka ovat lämmittämässä rakennuksia tai jopa lämmityksen käynnistämisen lykkääminen muutamalla tunnilla saattaa tuottaa valtavia säästöjä. Me tarkastelemme siis näitä mahdollisuuksia ja olemme yhteyksissä aivan varmasti myöskin Parametin kanssa, kun pyrimme parantamaan sitä, kuinka energiavarastointi on tämän järjestelmän keskiössä. Ja meillä luonnollisesti on myöskin tutkimuksen alalla budjetti. Me toivomme, että saamme aikaan jonkinlaisen teknologisen läpimurron ja tarkastelemme näitä mahdollisuuksia luonnollisesti yhdessä lainsäädännöllisten mahdollisuuksien kanssa sähköalalla. Kaasun suhteen voisimme todeta, että tilanne on hiukan erilainen. Meillä on jo modernisoidut markkinat pitkän aikavälin kaupan osalta ja meillä on näiden pitkien aikavälin sopimusten lisäksi myöskin lyhyen aikavälin sopimuksia. Tämä on hyvä, sillä se luo likviditeettiä ja monimuotoistaa markkinoita, mutta samaan aikaan varastointi on tietyllä tavalla tarpeetonta ja me tarkastelemme nyt liiketoimintamalleja ja sitä, että emme tässä uhkaa toiminta, no, toimitusvarmuutta. Me olemme ähm, luoneet nestekaasun ja sen varastoinnin osalta jo kuulemisen ja meidän suuria kysymyksiämme nyt ovat se, kuinka voimme tukia varastointia, mutta myöskin äh, ja tämä liittyy sähköalaan, kuka jakaa varastointia. Komissiolla on yksi suuri kysymys energian varastoinnin alalla. Ja se on tällä hetkellä se, että kaikkein vähiten käytetty mahdollisuus on energiavarastointimahdollisuuksien rajat ylittävyys, kun rajat ylittävästi on energiaa vajetta ja kun me haluamme puuttua tilanteeseen ja puuttua esteisiin niin, että malli olisi tehokkaampi. Pyrimme toimimaan niin, että jokainen maa ei joutuisi omia energiavarastointejaan, varastointimahdollisuuksia rakentamaan jokaisen maahan, jokaisen kaupunkiin erikseen, vain siksi, että me pysty jakamaan varastointikapasiteettia. Olisi paljon äm, tehokkaampaa myöskin, että kuluttajilla olisi jaettuja kaasun varastointiratkaisuja sen sijaan, että jokainen loisi omat varastointinsa. Ja tämä yhdessä talvipaketin ja uuden äm, nestekaasuasetuksen ja uuden strategian myötä on asia, jonka tulemme esittelemään parlamentille hyvin pian. Tässä varmaankin tuli jo kaikki. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, herra Roil. Seuraavaksi olkaa hyvä. Vielä kysymys. Kun, äh, jos pyritään käyttämään energiaa järkevällä tavalla, niin okei, kaasua voi kyllä varastoida, mutta se mitä kollegat täällä kysyivät, ei mielestäni ole saanut vastausta, milloin sähkön kohdalla voidaan saada aikaan nopeaa, tehokasta varastointia, jonka kustannukset myös ovat alhaiset. Millään ole tästä mitään kuullut. Voisitteko kertoa oman kantanne? Madame. Paljon kiitoksia. Edustaja Grosten, olkaa hyvä. Minulla on aivan sama kysymys, kun nyt sanotaan, että eh, Euroopan komissio siis sanoo, että meidän täytyy suhtautua eh, niin, että kansalaiset osallistuvat varastointiin ja eh, siirtyvät kulutustaan sitten teollisuudessa. En tiedä, miten tämä asia hoidetaan. Minun mielestään mielestäni tässä on se, että ainut ongelma on energian varastointi. Sitten kun osataan varastoida merkittävästi energiaa, sitten saadaan asiat ratkaistua tosiaankin. Thank you very much, Mr. Martel. Paljon kiitoksia. Edustaja Martel, olkaa hyvä. Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Energian tuotanto on hyvin puhdasta eräällä alalla. Se tuottaa nollapäästöjä, nimittäin vesienergiaa. Ja meillä on kysymys, joka meidän pitäisi ehkäpä kuitenkin tällä hetkellä esittää eräät jäsenmaat tietyissä maissa, ehkäpä jopa minunkin maassa, ne ovat uvan, avanneet markkinoita, mutta ne joutuvat torjumaan tiettyjä vesienergian tuottajia. Ja voin vakuuttaa, että Ranskassa Pyreneillä ja muilla alueilla nämä yritykset äh, ovat erittäin suuri osa liiketoimintaa. minua pelottaa se, että jos tällä hetkellä yksityiset yritykset hankkivat ähm, entisiä julkisyrityksiä, ja kun nämä entiset julkiset yritykset eivät ole kyllin ähm, tehokkaita, pelkään tulosta. Meidän täytyy ensinnäkin taata alueiden energiantuotanto, olipa se sitten julkista, yksityistä tai kollektiivista, ja tässä yhteydessä en oikein ymmärrä komission linjaa, tai sitten ymmärrän sen aivan liian hyvin, mutta se on yleisen edun vastainen. Paljon kiitoksia, ymmärrän, että tämä on nyt toinen kysymyskierros. Ja kolmas kierros olisi liikaa, pahoittelen kollegat. Meidän ei pitäisi näin toimia. Mutta jos olette nyt ensimmäisen kysymyskierroksen osallistumassa, niin olkaa hyvä. Mikrofoni. Mikro. Uh, ah. Okei. Eh, okay. Ah. Halusin vain kysyä, mitä intressiä tässä on yksityisillä yrityksillä mukana? Paljon kiitoksia. Ehkäpä Euroopan komissio vastaa tähän kysymyksiin, mutta jotta pääsisimme nyt ensimmäisen ja toisen kysymyskierroksemme päätökseen, annan ensin komissiolle ja pääpuhujallemme puheenvuorot. Älkääpä minun puhua loppuun. Meillä on nyt kaksi kysymystä, joita pitää käsitellä. Kaasun varastointi ja sähkön varastointi. Tämä on aivan eri kysymys. Kaasun varastoinnin osalta Meillä saattaa olla säätelyongelmia, yksityisen julkisen sektorin yhteistyöhön liittyviä ongelmia, ja niihin täytyy hyvin selkeästi saada vastaukset aikaan, siis kaasun varastoinnin osalta. Mutta kuten kaikki kollegat mainitsivat, sähkön varastoinnin osalta tilanne on aivan erilainen. Meillä on luonnollisesti mahdollisuus tasapainottaa energiaverkkoa Tämä on mahdollista. Voimme käyttää esimerkiksi kaasulaitoksia tai muita mahdollisuuksia, mutta meidän täytyy tietää, kuinka me voisimme parantaa todennäköisesti tutkimuksen kautta, sillä tämä oli kaikkien puhujien kysymys, tilannetta. Ehkäpä horisontti 2020 voisi erityisesti keskittyä rahallisestikin mm, näihin kysymyksiin ja pyytää nimenomaisesti hankkeita tältä alalta. Eli te voisitte ehkäpä vastata tähän kysymykseen eritellen nämä kaksi alaa, kaasun ja sähkön varastoinnin, ja sen kuinka me voisimme erityisesti sähkön varastoinnin tarpeeseen vastata. Kiitoksia kollegat, kiitoksia näistä vastauksista komissio ja vierailijamme saavat nyt puheenvuoron. Yes, thank you very Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä. Yritän vastata, kun kysytte, että milloin energian varastointi on käytettävissämme, niin vastaus on kahtalainen. Tämä riippuu järjestelmästä. Jos katsotaan, niin kuin saksalainen kollega totesi Saksassa, tällä hetkellä Saksa tuottaa puolitoista kertaa sähköä. Ja jos katsotaan tätä sivua 51, siellä on aika hieno kuvaa liittyen näihin sähköverkkoihin ja siinä todetaan, että pienet aurinkoenergian tuottajat, heidän käytettävissään on jo tällaisia akku järjestelmiä, jotka voivat tehdä tästä aika kannattavaa. Tässä itse asiassa enää tukia ei edes tarvita, eli tällaista pienimuotoista tuotantoa varten ollaan jo aika lähellä tilannetta, jossa voidaan saada myös varastointikuntoon. Ja sitten kun ajatellaan valtavia energiamääriä, tällaista superakkua ei vielä ydinvoimaloita varten ole olemassa, se on ihan totta, mutta kyllä me rohkaisisimme käyttämään tutkimus- ja kehitysvaroja – tällaiseen investointiin, koska kun ajatellaan energiamarkkinoiden valtavaa arvoa, niin kaikki parannukset saati sitten läpimurrot akkuteknologiassa ja muussa varastointiteknologiassa toisivat valtavaa hyötyä. Ja mm, täällä on mainittu useitakin yksityisiä yrityksiä, kuten Testline, ja ne ovat todella Äh, kiinnostuneita tutkimuksesta ja kehityksestä tällä alalla, joten kyllä tuki olisi tarpeen. Ja kun ajatellaan alan rahasta, rahoitusta, niin se on kyllä järkevää rahan käyttöä, koska lisäarvo tulee olemaan aivan valtava. Toinen kysymys, jos oikein ymmärsin, kysyttiin, miten toimitusvarmuus voidaan äh, taata, jos mukana on yksityisiä yrityksiä, jotka haluavat olla kannattavia. Eli jos lähdetään tällaiseen markkinavetoiseen politiikkaan, niin käykö esimerkiksi niin, että toimitusvarmuus syrjäalueille ei kannattavuuden nimissä enää toteudukaan. Me otamme tämän hyvin, hyvin vakavasti, emmekä missään nimessä saata tilannetta sellaiseksi, että energiayhtiöt voisivat vetäytyä joiltain alueilta, vaikkapa syrjäisiltä alueilta. Olemme onnistuneet tässä myös, myös aiemmin ja tässä varmaan kannattaisi korostaa sitä, että kaasukriisistä olemme oppineet ja myös sähkö toimituksista olemme oppineet, että ei välttämättä mm, yksityistäminen ole toimitusvarmuutta haitannut, vaan se, että ei ole käytössä eri lähteitä, ei ole kilpailua, eikä, eivätkä markkinat naapurien kanssa ole integroituneet, ja tätä toimitusongelmia on syntynyt. Joten integroidut markkinat ovat mielestämme aivan avainvastaus toimitusvarmuuteen taloutta silmällä pitäen ja ovatpa yhteyt sitten julkisissa tai yksityisissä käsissä, niin tämä ei saa vaikuttaa toimitusvarmuuteen. Siihen vaikuttaa sääntely ja se voidaan taata myös kaikkein syrjäisimmille alueille kaikissa jäsenvaltioissa. Very much. Paljon kiitoksia. Sitten viimeinen sananen ja yhteenveto keskustelustamme pääpuhujaltamme. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kaikki toimii. Kysymyksenne osoittavat, että tämä on hyvin monimutkainen ongelma. Yhtäältä niin kaasun kuin sähkönkin suhteen, ja menenpä vielä pidemmällekin. Kaasun, sähkön ja ylipäätään varastoinnin suhteen, niin meillä on tämä kustannusongelma ja toisaalta sitten markkinoiden järjestäytymisongelma. Mitä kustannusongelmaan tulee, niin sehän ratkaisee itse itsensä asian sisällön kautta. Eli tämä kehittyy kehittymistään ja mitä lähemmäs päästään – ratkaisua, niin sitä parempia sitten, kun meillä, sitten kun meillä on kilpailukykyisiä, hinnalta kilpailukykyisiä ratkaisuja, niin muutkin joutuvat hintojaan laskemaan. Mutta milloin? No milloin? Niin, loppu käyttäjille ehkä ensi vuonna. Eli no ajatellaan vaikkapa ää, aurinkopaneeleita Saksassa – ja että ne voidaan yhdistää varastointilaitteeseen, niin tämä näiden hinta, yhdistetty hinta tulee ensi vuonna tulemaan sellaiselle tasolle, että se on itse asiassa kilpailukykyinen verrattuna verkosta ostettavaan sähköön. Minä, minä olen itse katalani, niin meillähän aurinko paistaa Barcelonassa, mutta Saksassa ei niinkään paljon paista ja silti tämä tulee olemaan kilpailukykyinen. Markkinoiden järjestäytyminen onkin sitten paljon monimutkaisempi ongelma, sillä kun markkinat äh, uudelleen järjestellään, niin joku voittaa, joku häviää. Eli tässä täytyy olla hyvin varovainen, tarvitaan monia analyysejä ja monia keskusteluja. Puheenjohtaja pyysi minua erottamaan tässä sähkön kaasusta koska ratkaisut ovat täysin erilaisia ja mm, eri tasoilla. Kaasu. Kaasua käyttävät myös muut käyttäjät. Sitä käytetään sähkön tuotantoon, mutta myös lämmön tuotantoon. Euroopassa kaasun varastointi ei kaiken kaikkiaan ole ongelma. Meillä on kylliksi kaasun varastointikapasiteettia Euroopan laajuisesti. Mutta markkinat eivät toimi tietyillä alueilla kovinkaan hyvin. Ja erityisesti Baltian maissa ja Bulgariassa, eli alueilla, jotka ovat hiukan enemmän vaarassa joutua kaasun puutteeseen, asiat voitaisiin ratkaista, mutta ne täytyy ratkaista sääntelyn tasolla. Kyse on markkinoiden paremmasta järjestäytymisestä. Ja ratkaisun itse asiassa energiapääosasto eh, edustaja jo selitti, jakaa, pitää jakaa. Niin, että esimerkiksi naapurimaan varastoihin on pääsy siinä tapauksessa, että eh, on kaasusta puutetta, ja, eli että vastavirtaus toimii. Ja jonkun täytyy tietenkin tästä tiedata rahaa, eli tehkäämme tämä sitten eh, kaikille kannattavaksi. Ja muistakaamme aina, vastaan teille. Eihän varastointi tietenkään kaasun puutetta korvaa. Varastointi vain siirtää sitä alueelta toiselle ja ehkäpä auttaa sillä välin, kun odottaa, että kaasua tulee, mutta eihän tämä varastointi mitään lisäkaasua mistään luo. Joten Mark markkinoiden tehostaminen ja jakamisen lisääminen unionin tasolla auttavat, mutta näin tietenkin sitten myös, äh, jos ei ole kaasun varastointimahdollisuutta, niin sitten joko täytyy vähentää kaasun kulutusta, koska jostainhan se kaasu on saatava ulkopuolelta, ja toiseksi täytyy monipuolistaa näitä kaasun saantireittejä. Näinhän tämä on kaasun kohdalla. Sähkö sitten. Sähkö on ihan toisenlainen ongelma, koska teknologian keinoin äh, saatavat ratkaisut ovat hyvin eri kehitystasoilla. Osittain äh, ollaan jo hyvin kilpailukykyisiä ratkaisuja saatu, mutta esimerkiksi vesipumppujärjestelmä, mutta tätä varten tarvitaan mäkiä. Hmm. Saisinko esitykseni jälleen näkyville, jos voisitte käynnistää tämän? Ei, ei. Niin, halusin vain näyttää tämän kuvan, mutta tällainen ratkaisu, yksi ratkaisumalli on jo olemassa. Toinen sitten toisenlainen skaalaltaan on sähkön varastointi siellä loppukäyttäjän tasolla, mutta Sehän on sitten hyvin pieni taso, mutta niin, niin, mutta jos monet, monet, monet, niin kuin Saksassa esimerkiksi, ottavat käyttöön varastointilaitteita ja näin Yhdysvalloissa joka tapauksessa tulee tapahtumaan, se tiedetään jo, ajatellaan Teslaa vaikka, hm, joka tulee toimittamaan näitä akkuja valtavan määrän ensi vuonna. Eihän tämä tarkoita, että tämä on ainut ratkaisu, enkä minä tässä nyt väitä tämän olevan ö, ainut ratkaisu, mutta mutta tämä tapahtuu samaan aikaan, kun myös ne kännyköiden akut tulevat entistä paremmiksi. Kyllä näitä ratkaisuja on tulossa. Ja tämä osoittaa, että enää niin kuin me 30 vuotta sitten ehkä kuvittelimme, että me löydämme yhden ainoan ison ratkaisun, joka ratkaisee kaiken. Neljä vuotta sitten puhuttiin vielä ydinvoimasta ei enää ole näin. Nyt ratkaisut ovat toisenlaisia. Ongelmatkin ovat toisenlaisia ja käyttäjät, kuluttajat ovat huomattavasti joustavampia. Joten ei tule yhtä ainutta kaikille sopivaa ratkaisua, vaan tulee koko joukko erilaisia ratkaisuja. Ja sähkövarastointi on yksi näistä ratkaisuista muiden joukossa. Ei se voi suinkaan ainut olla. Se on yksi monista. electromobility well. Sitten äh, niin kutsuttu elektromobiliteetti. Minäpä nyt, äh, kun katsotaan tätä kapasiteettia, varastointikapasiteettia, äh, vesipumpputeknologia vuonna 2014, viime vuonna. Tämän verran oli kapasiteettia Euroopassa. Ja nyt seuraava, seuraava palkki siinä, sehän ei edes näy melkeinpä, kun se on niin kauhean pieni. Nimittäin nämä äh, varastoitu sähkö, äh, jota on käytetty sähköautoihin. No, joko, mm, kyllähän ne ovat kuitenkin verkkoon äh, kytköksissä, eli tämä määrä on äärimmäisen pieni, mutta kyllä se olemassa kuitenkin on. Ja me olemme nyt laskeneet, katsokaa tuota tummemman sinistä palkkia, että vuonna 2030 tilanne onkin se, että sähköautoista, joita tulee markkinoille, niin sähkön varastointikapasiteetti yhteydessä verkkoon verrattuna tuohon vaalean siniseen, nimittäin tämä 3 prosenttia vesipumppuvarastointi, joka on niin tämä on hyvin konservatiivinen arvio sitä paitsi, kun sähköautoja tulee markkinoille yhä enemmän. Ja niitä tulee tulemasta mm, päästyäkin, eikä näitä autoja nyt koko ajan ajetaan liikenteessä. Useimmiten ne ovat pysäköitynä ja ne ovat kiinni verkossa. Eli sitten sääntelijä voi jotenkin pohtia, että haluaako käyttää niiden varastointikapasiteettia hyödyksi. Esitänpä nyt teille tämän kysymyksen ja osoitan, että milloin tämä tulee olemaan jo mahdollista. Eli tämä on ihan poliitikkojen tehtävä sitten päättää, järjestää määritelläänkö markkinat uudelleen, koska aina tosiaan on voittajia ja häviäjiä. Eli millä tasolla ja miten tämä järjestellään. Minä en tietenkään tähän voi vastata. Ehkäpä minulla on oma mielipiteeni, mutta se nyt ei ole tässä mitenkään relevantti. Tässä lyhyesti tästä varastoinnista yksi monesta mahdollisesta ratkaisusta. Ja näitä mahdollisuuksiahan on lukuisia, niin lukuisia, että niitä kaikkia ei muutamassa minuutissa pysty esittelemään. Lämmön varastointi, lämmittämisen on tietenkin yksi asia lämmön varastointi todella. Tähänkin voidaan investoida, eikä tämä ole mitään high-tech-teknologiaa. Varmaankin vielä muutaman vuoden kuluttua tämä voidaan jo ratkaista. Hmm investoinnit, no näppituntumalla voisin sanoa, että ehkäpä tarvitaan tuplatteja varmasti. Kilpailukyvyn nimissä tätä tarvitaan, kun ajatellaan vaikkapa kännyköitä, joiden akut ovat nyt huomattavasti parempia ja me kaikki niitä ostamme. Jokuhan ne Koreassa siellä jossakin valmistaa ja tulevaisuudessa ostamme myös näitä akkulaitteita, mutta ostammeko ne Euroopasta vai ostammeko mekin jostain muualta? Se on sekin tärkeä kysymys. Voi puheenjohtaja, minä voisin puhua vielä pitkäänkin, mutta se ei tässä nyt tainnut olla ajatuksena. <laughs> One minute is... Paljonko? Yksi minuutti kyllä menee vielä. All right. No, yeah, two, two minutes. Two minutes. Okay. Kaksi minuuttia. So, we, eh... Minä rohkaisisin, mitä tähän tekniseen puoleen tulee ja kustannuksiin ja teknisten ratkaisujen monipuolisuuteen, niin tämä on lyhyt äh, raportti ja sen on, se on kirjoitettu teitä varten, jotka olette poliitikkoja. Lukekaa se. Se on todella siis äh, Äh, kirjoitettu kysymys vastausmuotoon. Mitä tämä maksaa? Mitä lisäarvoa tämä voi tuoda? Ja äh, äh, Euroopan parlamentille, parlamentille, niin sanoisin, että teidän kannattaisi ehkä keskustella siitä, miten markkinat ovat järjestäytyneet, koska tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Well, well, uh, 20 seconds. So I'm more confused than uh... Niin, äh, minä olen äh, hiukan hämmentynyt tästä. Kanjette oli täällä äh, pari kuukautta sitten ja hän sanoi, että me emme voi saada laajan mittakaavan toimintaa, koska ei ole verkon kapasiteettia. Ja hän sanoi, että ei voida saada enemmän kuin kymmenen sähköklusteria, jotta nyt sitten strategia on se, että meidän täytyy ö, luottaa tähän merkittävään määrään sähköautoja ja sitten pitäisi olla hyvä varastointikapasiteetti. Minä en kyllä ymmärrä, ö, mutta tässä verkko ei välttämättä riitä ja strategiana on se, että ö, turvaudutaan sitten sähköautoihin ja tämän lisäksi vain kommentti, yksi kommentti, ei mitenkään vakavasti. Komission strategia, niin komissio sanoo, että te pyydätte ihmisiä tulemaan kahdeksalta ja sitten kello, kello 11 sitten mm, sanotaan, että pitää odottaa ja sitten tuotanto jatkuu myöhemmin. Ja sitten yksityiset kuluttajat. Me olemme täällä yhdeksästä yhdeksään. Mitä kotona sitten tapahtuu? Miten siellä voidaan? No niin, näin pitkä puhe. Sieltä ei kyllä vastausta enää tämän jälkeen tule vasta seuraavasta kokouksesta, koska valitettavasti meillä on nyt aika päättymässä. Ymmärrän kyllä, että tämä oli hyvin pitkä keskustelu ja kiitän kovasti kaikkia, kaikista vastauksistanne. Kiitoksia kollegat tästä kiivaasta keskustelusta. Jotkut teistä puhuivat jopa kahteenkin kertaan. Me olemme käsittääkseni tyytyväisiä. Kiitoksia tohtori Ugartelle, että hän tuli tänne paikalle. Kiitoksia tästä teidän tutkimuksestanne. Hyvin mielenkiintoinen aihe, energian varastointi. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Oli mukava olla vieraana. Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä. <laughs> Okei. Okay. Um. Ehm, Kiitoksia. Ja sitten seuraava esityslista kohta. ACR, energialan sääntelyviranomaisen yhteistyövirasto, markkinoiden seurantaraportti ja muut meneillään olevat toimet. Täällä on kaksi edustaja Aserista. Siellä on sääntelyneuvoston puheenjohtaja ja sitten johtaja. Hienoa, että tulitte tänne paikalle ei ensimmäistä kertaa meidän valiokuntaamme. Me näemme teidät aina silloin tällöin. Se on erittäin tärkeää meille vuotuinen markkinoiden seurantaraportti. Me olemme tyytyväisiä tähän raporttiinne ja niinpä teidän esityksenne seuraavaksi. Haluaisin muistuttaa vielä jäsenille, että kolmas energiapaketti pyytää yhteistyötä äh, Aserilta, eli äh, energialan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto äh, sekä ähm, sähkön että kaasun alalla. Ja viimeisin lisäys tai viimeisin raportti julkaistiin päivää sitten. Me haluaisimme pyytää teiltä nyt esittelyt ja te voitte itse valita, aloitatteko sääntelyneuvostojen puheenjohtajan puheenvuorolla vai sitten johtajan, aserin johtajan puheenvuorolla. Voitte itse valita, olkaa hyvä. Joten sääntelyneuvoston puheenjohtaja Lord Mogg teitä ei välttämättä tarvitsekaan esitellä, koska niin moneen kertaan olemme jo teidät tavanneet ITREN valiokuntakokouksissa, joten olkaa hyvä puheenvuoro on teidät. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä aion puhua lyhyesti. Haluaisin ensin kiittää mahdollisuudesta äh, tehdä tämä esittely täällä. Tosiaan lounasaikaan tämä vasta julkaistiin tämä raporttimme. Haluaisin ensin kiittää siitä, että valiokunta on ollut niin ystävällinen näissä kysymyksissä. Usein olen sanonut, että usein kun parlamentti on tosiaan ollut arvokas, toivottavasti myös 2016. Tämän esityksen tarkoitus on osoittaa teille, pääasialliset päätelmät tiedoista, joita on kerätty 2014. Sitä kerättiin vähän aikaisemmin kuin viime vuonna, mutta tässä on pieni aikaviive jotta sääntelyviranomaiset voivat tosiaan esitellä kaikki tietonsa. 387 sivua tietoa, joka, jonka kollegat voivat käydä läpi sitten tänään ja huomenna me olemme laatineet kuluttajayhteenvedon ja sitten kalvot, jota voidaan käydä sitten läpi. Minkä tähden sitten olemme menneet näin yksityiskohtiin? Meidän mielestämme on parempi että näitä käsittelee johtaja, mutta on parempi, että voidaan tehdä myös hyvää analyysiä jotta tulevaisuudessa voidaan puuttua myös asioihin, jotka tulevat esiin ensi vuonna. Haluan painottaa sitä, että kuluttaja on keskiössä. Me pyrimme tosiaan saamaan kuluttajan keskiöön, joten tämän raportin, seurantaraportin pääkohdat. Tässä on useitakin kysymyksiä, joita haluamme käydä läpi. En mene yksityiskohtiin nyt ensinnäkin julkisvallan velvoitteet. Meillä on tiettyjä katkoksia. Niitä seurataan maissa ja niistä saadaan paljon tietoa. Haluan mennä paljotikin käsittelemään haavoittuvia asiakkaita ja kuluttajia. Ja mitä tulee kuluttajatietoon, meillä on hyvinkin paljon sovelluksia eh, ajatellen eri sääntelytoimia ja lisätietoa myös eh, useinkin vaikka eh, tehokkaita älykkäät mittausmenetelmät, ne, niitä ei ole vielä sovellettu täysin, siitä myös tarkemmin, samoin kuin valituksista. Tosiaankin äh, tässä muutama äh, kalvo. Ensinnäkin äh, haavoittuvat kuluttajat. Siinä on useampikin määritelmä ja mikä on kuluttaja, haavoittuva kuluttaja, se vaihtelee eri maissa. Me olemme antaneet implisiittisen määritelmän tässä tulee esiin myös sosiaaliturva ja siihen liittyvä sainsäädäntö. Meillä on myös eksplisiittinen määritelmä ja tässä näkyy esimerkkeissä Bulgaria, Suomi, Iso-Britannia. Suunnilleen 50-50 menevät nämä kaksi erityyppistä. Sitten älykkäät mittarit. Siellä keltaisella näkyy 2014 alle 10 prosenttia kotitalouksista, niissä oli käytössä älykkäät mittarit. Eli edelleen on hyvinkin paljon tehtävissä tässä asiassa. Ja sitten oikealla näkyy, että monissa maissa on tekniset vaatimukset jo tosiaankin lainsäädännössä. Ja sitten vielä yksityiskohtia. Tässä keskitytään tuonne vihreään pääalueisiin, eli valitukset, kuluttajien valitukset, hyvin merkittäviä näkökohtia. Mitkä ovat meidän suosituksemme kuluttajakysymyksissä? Pitää määritellä, mikä on hätätapauksissa toimittaja, kaasun tai sähkön toimittaja niitä pitää vielä määritellä tietyillä alueilla. Toiseksi pitää varmistua siitä, että meillä on vähimmäismäärä teknisiä toimia ja muita vaatimuksia, ajatellen nämä älykkäitä mittareita. Ja sitten kolmanneksi tarvitaan seurantaa useilla alueilla. Se on vielä riittämätöntä esimerkiksi maksimattomuushäiriöt ja erilaiset valitukset. Paljon kiitoksia, kiitoksia tästä hyvin selkeästä puheenvuorosta, selkeästä huomioista keskustelun aluksi. Nyt johtaja Potosnik, joka on toinen kutsu vieraamme. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tätä valiokuntaa ja Euroopan parlamenttia yleisesti ottaen jatkuvasta tuestanne virastolle. Se on johtanut myönteisiin talousarviokehityksiin kehitys ei ehkä ole sitä, mitä odotimme, mutta se on kuitenkin parempi tilanne kuin viime vuosina. Me tarkastelemme sekä tukku- että vähinnäismarkkinoita, ja tässä voisin äh, aloittaa esitelmällä muutamia huomioita. Tämä äh, vuosikertomus on tietenkin paljon laajempi, ja tässä esittelemme vain muutamia tärkeimpiä kohtia kertomuksesta. Haluaisin tässä myöskin todeta, että kaikki se, mitä me teemme ja mitä olemme tehneet viimeisen 20 vuoden ajan, on se, että pyrimme vapaita tasapainoisia markkinoita Euroopassa tukemaan. Me pyrimme palvelemaan siis kuluttajia. Vain silloin, kun kuluttajat hyötyvät, me voimme todeta, että olemme onnistuneet työssämme. Nyt voisimme tarkastella, kuinka olemme hyödyttäneet kuluttajia. Tarkastelemme aluksi tässä tukkumarkkinoita. Tässä kuvassa näette tukkumarkkinoiden kaksi hiljattaista trendiä. Kysyntä laskee toisaalta. Tämä on jotakin, minkä havaitsimme vuonna 2014kin. Kaikki löydökset ovat vuodelta 2014 itse asiassa. Toinen trendi on se, että jotta voisimme tavoittaa Euroopan unionin kestävyystavoitteet, uudistuvan energian määrä on noussut. Ja Tukkuhintojen osalta kehitys on ollut yllättävää. Kertomuksessa huomaatte, että jos tarkastelemme yleisesti ottaen tukkuhintoja viiden tai kuuden vuoden aikana, ne ovat laskeneet noin 15 tai 18 prosenttia. Tämä on siis suuri muutos hinnoissa. Nyt toinen ulottuvuus, jota me tarkastelemme, ovat markkinat. Meillä toisaalta on tässä siis lainsäädäntö, jonka kautta pyrimme yhteyksiä markkinoilla tukemaan ja toisaalta me pyrimme varmistamaan sen, että olemassa olevia mahdollisuuksia käytetään mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tässä tarkastelemme sitä, kuinka paljon kapasiteettia on saatavilla rajat ylittävälle markkinoille. Tässä me olemme ottaneet vain tiettyjä tiettyjä yhteyksiä Saksasta, Ranskaan, Saksasta Sveitsiin ja niin edespäin. Tässä me emme väitä, että kapasiteettia pitäisi vapauttaa täysin, mutta tässä huomaatte, että vapautettu kapasiteetti on tyypillisesti ähm, termisestä kapasiteetista hyvin pieni osio. Me emme voi vapauttaa koko kapasiteettia, mutta uskomme, että enemmän kapasiteettia voitaisiin vapauttaa rajat ylittävästi. Jos tarkastelette Saksan ja Puolan rajaa esimerkiksi, siellä on suuri vaje, siellä on lähestulkoon nolla kapasiteettia käytetty rajat ylittävästi. Tämä on siis yksi ulottuvuus, on ulottuvuus luonnollisesti on se, kuinka kapasiteettia käytetään. Tässä on erilaisia kehityskulkuja, jotka tulevat esiin. Mm Euroopan unionissa tehokkuus, jolla kapasiteettia käytetään, on muuttunut hyvin suuresti. Vuonna 2014 86 prosenttia ajasta tätä kapasiteettia käyttiin oikealla tavalla Euroopassa. Vertailuna aikaisempiin vuosiin olen osin maininnut sen, että energia virtasi väärään suuntaan ja me olemme onnistuneet saamaan tässä aivan selkeästi hyvää kehitystä aikaan. Kolmas asia, jonka halusin mainita, liittyy äm, energian tukkumarkkinoihin ja erilaisiin kapasiteettimekanismeihin. Tämä oli uusi asia, olemme kiinnostuneet asiasta jo vuosia sitten ja eräät jäsenmaat tarkastelevat kapasiteettimekanismeja ja ovat jo ottaneet toimia käyttöön, toisettaan luottavat yhä vanhoihin markkinoihin. Meidän huolemme on se, että mm, kapasiteettimekanismien mm, koordinoimaton käyttöönotto voisi väärentää, vääristää markkinoita. Nyt jos tarkastelemme energian tukkumarkkinoita, tästä on paljon enemmän tietoa vielä vuosikertomuksessa. Olemme aluksi pyrkineet kasvattamaan sitä yhteiskapasiteettia, joka on markkinoilla kaupallisesti saatavilla. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy toimia koordinoidummin. Kapasiteettia täytyy saattaa saataville eri markkinoille. Tämä on virtaukseen perustuvaa toimeenpanoa. Ja meidän täytyy myöskin varmistaa tämän lisäksi se, että rajat ylittävä vaihto ja eri oikeudenkäyttöpiirien ylittyvä vaihto on tasapainossa tällä hetkellä. Tilanne ei vielä tällainen ole. Meidän täytyy paremmin pystyä myöskin laskemaan saatavilla olevaa alueellista kapasiteettia. Me haluaisimme täytyttää myöskin markkinoiden yhdistämisen. Toimeenpanossa ei tällä hetkellä ole vielä täysin toteutunut ja haluamme varmistaa sen, että ensin pyrimme kaikki tukkukaupan esteet poistamaan kapasiteettimekanismien tarkastelun kautta. Me tarkastelemme turvallisuus- ja käytettävyysseikkoja ja sitten tarkastelemme kapasiteetin mekanismeja ja sitä, kuinka ne voidaan toteuttaa tavalla, joka ei vääristä kauppaa sähkömarkkinoilla. Nyt voisin mennä kaasun tukkumarkkinoihin. Tässä havaitsemme, että kehityskulku on myönteinen. Tässä keskukset ovat tärkeässä roolissa. Hintojen kehityksessä hinnat ovat laskeneet viime vuosina. Hinnat myöskin lähentyvät eri keskusten välillä ja myöskin pitkän matkan kahdenvälisessä kaupassa. Tämä on hyvä merkki siitä, että markkinat muuttuvat integroiduiksi ja yhtenäisemmäksi. Jos tarkastelette tässä ähm, eri energialähteitä ja kuluja, tässä näemme äh, TTF-markkinat äh, Alankomaissa, jotka ovat kaikkein likvideimmät markkinat äh, todennäköisesti Euroopassa, ja eri kuluerot TTFn osalta ympäri Euroopan. Tässä äh, keltainen tarkoittaa sitä, että eroa juurikaan ei ole. Vaalean sininen tarkoittaa, että meillä on yhden tai kolmen euron kokoinen pieni eroavoisuushinnoissa. Ja tumma sininen tarkoittaa suurempaa eroa. Tässä itse asiassa kaasun hinta selkeästikään ei riipu satovuudesta, vaan markkinoiden likviditeetistä. Meidän täytyy tässä korostaa sitä, että eri kaasumarkkinakeskuksien likviditeetti kasvaa. Olemme myöskin havainneet, että myönteisesti äm, meillä on käänteisen virran kapasiteettia Euroopassa erityisesti eräillä rajoilla, ja tämä auttaa markkinoiden integroimisessa ja myöskin varastokapasiteetin käyttöönotossa, kun tällainen käänteisen virran kapasiteetin käyttö ei ole mahdollista. Yhteenvetona eri keskusten välinen äh, väliset esteet täytyy poistaa, likviditeettiä kasvattaa ja meidän täytyy kasvattaa eri keskuksessa toiseen tapahtuvaa kauppaa sekä kaasun toimitusta, jotta voisimme helpottaa hinnoittelua viite hinnoittelua pitkän aikavälin sopimushinnoittelun sijaan. Me tarvitsemme myöskin investointeja, jotta voisimme integroida eri energiakeskukset yhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että me saisimme lopultakin todellakin eurooppalaiset markkinat aikaan. Nyt voisimme tarko- tarkastella sitä, miten tämä tarkoittaa kuluttajille. Tässä uskoakseni meillä on ensimmäinen positiivinen löydös. Ensimmäinen myönteinen seikka on se, että ainakin teollisuuskuluttajille hinta, kehitys on muuttunut, hinnat eivät enää nouse ja ne alkavat itse asiassa osoittaa laskevaa trendiä, mutta kotitalouksille tilanne ei vielä ole vastaava. Olemme pohtineet sitä, mistä tämä ero johtuu ja olemme huomanneet, että äh, tukkuhintojen ja vähittäishintojen osalta on yhteys energiaelellä. Tietyissä maissa eroavaisuudet ovat suuria. Tässä tarkastelemme eri oikeudenkäyttöalueita, Itävaltaa, Saksaa ja Yhdysvaltain kuningaskuntaa ja huomaamme, että teollisuuskuluttajille yhteys tukkuhinnan ja vähittäishinnan energiaosioiden välillä on paljon läheisempi. Muissa maissa näin ei välttämättä näin ole ja trendi on aivan erilainen kotitalouksien osalta. Miksi sitten näin on? Selkeästikin ä, ähm, tietyillä markkinoilla kilpailu on vielä rajallista. Kertomuksesta näette enemmän tähän liittyen, mutta itse asiassa kilpailu myöskin koskettaa vain pientä osaa kuluttajista, tätä sinistä osaa näette, että energiaan laskee 40 prosenttia vuonna 2014 ja suuri osa kuluista muodostuu ei-energiaosioista. Meillä on kuitenkin tässä myöskin myönteinen näkökulma, nimittäin valinnanvapaus, elleivät kuluttajat pääse nauttimaan olemista hinnoista, ainakin he nauttivat suuremmasta valinnanvapaudesta kuluttajien välinen mahdollisuus on kasvanut ajan myötä ja tämä liittyy myöskin maturiteettiin. Tässä meillä on kansallisten markkinoiden tilanne Euroopassa. Olemme virran, vertailleet äh, liberalisoinnin jälkeisiä äh, ensimmäisiä viittä vuotta ja viidettä vuotta seuraavaa aika jaksoa ja näemme, että valinnanvapaus itse asiassa sekä sähkön että kaasun osalta nousee. Sitten lopuksi minulla on kaavio, jonka esitän joka vuosi ja pidän tästä erittäin paljon. Kyseessä on vertailu, jossa pyrimme löytämään äh, korrelaation mahdollisten säästöjen osalta sekä sähkö- että kaasukuluttajien kuluttajien osalta ja hintojen muutoksen osalta. Joka vuosi huomaamme muutoksen kaviossa, mutta itse asiassa suurin haasteemme on kuluttajien käytöksen ymmärtäminen, sillä kuluttajia eivät houkuttele vain matalat hinnat, vaan myöskin muut seikat. Haluamme siis ymmärtää, mitä esteitä on valinnanvapauden tiellä ja millä perusteilla kuluttajat suuresta toimittajavalikoimasta valitsevat. Sitten lopultakin ensimmäisen kerran tänä vuonna me tuomme mukaan myöskin kilpailuvertailun kilpailutilanteiden vertailun eri markkinoilla ja pyrimme arvioimaan sitä, mikä suhteellinen tilanne eri markkinoilla on. Täydellinen kuvaus ja paljon enemmän yksityiskohtia tilanteista löytyy vuosikertomuksesta. Tässä ovat ne maat, jotka näyttävät toimivan paremmin sähkön ja kaasun kilpailun alalla, Pohjoismaat, Alankomaat, Iso-Britannia ja niin edespäin. Ja sitten vielä toisia, joilla kehitysmahdollisuuksia on. Joku toki suosituksemme, jotta me voisimme helpottaa markkinoille pääsyä, poistaa esteitä, puuttua myöskin säädeltyihin hintoihin. Meidän täytyy helpottaa sitä, kuinka kuluttajat ymmärtävät markkinat. Kuluttajien pitää saada selkeää tietoa ja meidän pitää poistaa käsitys siitä, että tuottajien vaihtaminen on monimutkaista ja meidän pitää myöskin tällaista kollektiivista tuotteen vaihtoa helpottaa. Tässä oli olivat pääkohdat. Pahoittelen, että nyt 380 sivua piti estellä näin nopeasti 14 minuutissa. Mutta kiitoksia. Paljon kiitoksia. 14 minuuttia, 8 minuuttia ja niin edespäin. Te sanotte kolme kertaa tässä jo, että äm, tulossa on viimeinen huomio. Tämä oli hyvin vaikea tilanne minulle. Aina sanotte viimeiset huomiot, mutta paljon kiitoksia, kiitoksia molemmille teille erittäin mielenkiintoista esityksistä, kuten aina. Nyt haluaisin pyytää, että kollegat käyttävät puheenvuoroja. Edustaja Kalas, edustaja Kapol. Haluaako joku muu puheenvuoron? Minä itse, mutta edustaja Kallas ja edustaja Kappel ja sitten minä. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Tarvitsemme vielä sukupuolten välistä tasapainoakin tänne, joten edustaja Kallas, olkaa hyvä. Kiitos. Minua kiinnosti kuulla näistä vähittäismarkkinoista sekä kilpailun lisäämisestä niillä Kuluttajille tiedottaminen on tietenkin tärkeää. Saavatko kuluttajat tietoa mm, siitä tarjonnasta, jota markkinoilla on? Mitä mieltä olette näistä tieto, ähm, kerätystä tiedosta? Sehän täytyy kerätä ja sitten se voidaan asettaa kuluttajan tarjolle sähköisesti. Näin kuluttajat voivat vaihtaa palvelun tarjoajaa ja tehdä helposti vertailua siitä, mitä mm, markkinoilla todella on tarjolla. Joten mitä mieltä olette näistä tämän tiedon keräämisestä yhteen? Kiitoksia. Sitten edustaja Kappel. Kiitokset molemmille vieraillemme. Kiitoksia tästä 2014 markkina tarkastelukertomuksesta. Aivan oikein asetitte kuluttajat tässä keskiöön. Tämähän on jo komissionkin tietopaketista voitu nähdä, että kun ajatellaan erityisesti suojelua tarvitsevia eurooppalaisia kuluttajia ja sitä, että heihin todella kiinnittää huomiota, niin tämä on hyvin olennaista. Ehkäpä vieläkin enemmän voisitte tässä tätä valinnan vapautta korostaa. Totesitte, että se on jo hyvin tärkeä asia, kun tätä vähittäishintaa asetetaan oikealle tasolle. Verot ja muut maksut eri jäsenvaltioissa ovat aika tärkeä asia. Esimerkiksi meillä Itävallassa puolet energiahinnasta – tulee näistä veroista ja maksuista. Tämä on erittäin suuri osuus ja aivan varmasti merkittävä este erityisesti heikommassa asemassa oleville kuluttajille. Kun tätä markkinaa mm, tarkastelukertomusta vuodelta 2014 katsoo, niin olette viitanneet myös tähän Saksan ja Itävallan sähkö, yhteisen sähkömarkkinaan tai markkina-alueeseen teidän ei sitova suosituksenne ajatellen tätä Itävallan ja Saksan yhteistä hinta-aluetta ajatellen on kyllä huolestuttanut ja yllättänyt monia meitä Itävallassa, koska tämä hinta, yhteishinta-alue mielestämme on todella hyvä käytäntö. Se jo näyttää, miten energia unioni voi toimia pienemmällä alueella. Ajatellaan nyt vaikkapa tätä varastointi- ja toimitusvarmuutta tietenkin myös, joten te haluatte siitä nyt eroon ja tämä on meistä huolestuttavaa. Ja kun nyt ajatellaan kuluttajahintoja ja siihen, niihin liittyviä paineita, niin esimerkiksi se, että Saksan verkkoa rakennettaisiin tai vahvistettaisiin niin entisestään, niin tätä painetta vähentäisi vain lyhyellä aikavälillä vähän, vähän aikaa. Ja jos nyt todella halutaan todellista muutosta energiamarkkinoille koko Euroopassa, niin kysyisinkin teiltä, että miten tämän 23. syyskuuta huomionne, miten arvioitte sitä nyt tänä päivänä, Oletteko todella tehneet kustannuslaskelmat? Ettekö ole sitä mieltä, että tämä Saksan ja Itävallan yhteinen hinta-alue voisi olla hyvä esimerkki toimivasta rajat ylittävästä markkinasta koko Euroopan unionille? Joo. Paljon kiitoksia edustaja Martell. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kysymyksen, jotta ymmärtäisin paremmin herra Potosnik, ja ehkä minä ymmärsin vähän väärin, mutta minusta vaikuttaa siltä, että te sanoitte, että pitää äh, siirtyä pois pitkän aikavälin äh, sopimuksista ja mennä enemmän huutokauppasopimuksiin, jos näin on, niin äh, sanoisin, että tässä ei voida ainoastaan noudattaa alimpia hintoja ja lähteä hintapolitiikkaan, koska huutokauppapolitiikka se vähentää investointeja ja teollisuus sanoo, että se haluaa ennustettavuutta ja pitkän aikavälin toimintaa. Tämä ei ole nyt sellainen ratkaisu, joka olisi hyvä. Ymmärsinkö väärin vai haluatteko tällaista puolta ideana? Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt haluaisin lisätä jotakin kollegoiden kysymyksiin, ehkäpä jotakin yleisluontoisempaa. Aivan oikein todettiin tässä alussa, että kaikkein tärkeintä meille ovat kuluttajat. Kuluttajat ovat toimintamme ytimessä. Tärkeää on myöskin taloutemme ja teollisuutemme kilpailukyky, mutta mutta sen lisäksi kaikki kuluttajat, kaikki kansalaiset ovat tärkeitä. Ilman sen energiasektoria me emme voi järjestää markkinoitamme, emmekä me voi palvella kuluttajia. Me tarvitsemme energiasektoriamme. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme energia-alan kilpailua. Luonnollisesti me haluaisimme tässä palvella kuluttajia, mutta meidän täytyy palvella kuluttajia energia-alan yritysten kautta. Ja sekä sähkön että kaasun alalla tilanteet ovat vaihtelevia. Jos tarkastelemme kaasu teollisuutta Euroopassa, meidän hintamme sekä vähittäiset että tukku hinnat ovat 203 kertaa korkeammat kuin Yhdysvalloissa. Me haluaisimme avata markkinamme kilpailulla Yhdysvaltain kanssa. Ehkäpä nestekaasun kuljetus Yhdysvalloista Eurooppaan voisi olla ratkaisu, mutta jos avaamme markkinamme, tämä tuhoaisi yritystemme kilpailukykyä. Kuinka voimme estää kaasualalla tämän? Jos aloitamme kaasualasta, uskon, että nyt kaasualan yritykset ovat vaikeammassa tilanteessa kuin Yhdysvaltain yritykset. Ne kärsivät investointipulasta. Tilanne on paljon vaikeampi kuin Yhdysvalloissa. Meillä ei ole kaasu sektorin yrityksille lähestulkoon lainkaan varoja. Tiedän, että näin on sille vierailun Yhdysvalloissa jonkin aikaa sitten. Sähkösektorilla tilanne on erilainen. Vähittäiskaupassa on suurta suurta vaihtelua verrattuna tukkumarkkinoihin, mutta meidän hintamme ovat äh, sekä tukku- että vähittäismyynnissä paljon suuremmat. Ja edustaja Käppel mainitsi, mainitsi myöskin nämä epäsuorat kulut, jotka ovat Euroopan unionissa hyvin suuria. Ja tämähän vaikuttaa myös kansallisiin talousarvioihin. Epäsuorat kulut vaikuttavat kansallisiin talousarvioihin. Pitäisikö meidän nyt toivoi, että kansallisista budjeteista tulisi todellisia merkittäviä investointeja energiasektorille. Kollega Martel itse asiassa käsitteli tätä samaa asiaa. Kuinka me voisimme auttaa investointeja energiasektorilla? Meillä on niin suuria epäsuoria kuluja. Meidän pitäisi todennäköisesti kansallista budjeteista puuttua tähän asiaan. Kuinka uskotteko, että olisi mahdollista puuttua tähän asiaan energiasektorilla, siis palvella kuluttajia, mutta samaan aikaan järjestää hyvin vahvat energiamarkkinat ja energia-alan yrityksiä tukea? Um, thank you, thank you to all for the... Paljon kiitoksia kaikille. Kiitoksia näistä hyvin mielenkiintoisista kysymyksistä. Jätän teidän kysymyksenne puheenjohtaja ehkä viimeiseksi, koska se on hiukan poliittisempi. Ensin nyt pari asiaa. Voisin myöskin puhua valtion tukikysymyksistä eräiden maiden kohdalla. Mutta menisin nyt ähm, teknisempiin kysymyksiin. Kuinka voimme auttaa kuluttajia valitsemaan intressiensä mukaisesti? Luonnollisesti osa vastauksesta liittyy tiedon saamiseen. Kahden tyyppinen tieto voi auttaa kuluttajia. Ensinnäkin meillä on kuluttajien käytös, kuluttajien omat valinnat tässä. Erilaiset tiedotuskeskukset voivat auttaa, ne voivat tiedottaa sekä kuluttajille että muille tahoille kuluttajien valinnoista. Ja sitten toinen ulottuvuus luonnollisesti ovat mahdollisuudet, joita markkinoilla on olemassa. Tällä hetkellä meillä on tiettyjä välineitä, vertailu, tarjontavertailuvälineitä, hintavertailuvälineitä, joita sekä julkiset että yksityistoimijat tarjoavat. Ja meidän täytyy varmistaa sen, että nämä vertailuvälineet eivät tarjoa vain oikeaa tietoa, kuten useimmiten tapahtuu, mutta myös vertailukelpoista tietoa. Esimerkiksi tässä mainitsin sen tosiasian, että äh, kuluttajilla alkaa olla suurempi kirjo vaihtoehtoja kaasun osalta, esimerkiksi tarjonta, johon liittyy uusiutuvan energian käyttöä on valtavasti kasvanut meidän täytyy varmistaa se, että kuluttajat voivat vertailla, että niillä on vertailukelpoista tietoa. Kuluttajat ovat hyvin päteviä vertailemaan tilanteita, kun saavat oikeaa tietoa. Tämä on siis ensimmäinen asia, joka liittyy kuluttajanäkökulmaan. Ja sitten edustaja Martinin kysymys, se mitä sanoin, kaasu energiakeskuksista. Ensinnäkin tässä kyse on trendeistä, kehityskuluista ja me näemme, että kehityskulut ovat enemmänkin keskushinnoittelun perustuvia nykyisin ja loittonevat pitkän aikavälin sopimushinnoittelussa. Tämä ei sinänsä ole huono asia. Me tarvitsemme enemmän joustoa energiasektorille tulevaisuudessa ja tarvitsemme enemmän joustoa kaasualalla, jotta voisimme saada enemmän uusiutuvaa energiaa mukaan sektorille ja luonnollisesti jousto liittyy enemmänkin lyhyen aikavälin markkinoihin kuin pitkän aikavälin sopimuksiin. Tietyllä tavalla olemme siirtymässä pois pitkän aikavälin eh, sopimushinnoittelusta eh, keskushinnoitteluun. Tämä voi olla hyvä asia. Minä en siis näe tätä ongelmallisena seikkana. Nyt mitä sitten, anteeksi? Uh, now, the issue about kysymys siitä, mitä tarkoitamme eh, integroidulla sisämarkkinoilla ja mitä tarkoitamme hintaerottelulla, eh, ellei kapasiteetti pysty tukemaan yhtenäistä hintaa. Se meneekö tämä sisämarkkinoiden ajatusta vastaan? Tässä olen tietyllä tavalla eri mieltä eri mielipiteiden kanssa, joita olen nähnyt, kun on syytetty siitä meitä, että me emme sisämarkkinoiden ideaa tue. Ensinnäkin me olemme tukeneet hyvin toimivia markkinoita vuosien ajan. Niillä on ollut erilaista hinnoittelua sekä tukkumarkkinat että vähittäismarkkinat ovat toimineet hyvin. Perinteisesti Norja ja Italia olivat tällaisia tapauksia, hiljattain myöskin Ruotsi. Näin voidaan organisoida markkinat. Kuinka sitten voimme varmistaa sen, että kaikki kauppa tietyllä hinta-alueella ja hinta-alueiden välillä saa reilun kohtelun, jos suur, erot ovat liian suuria ja ellei markkinoita tueta kyllin toimin, markkinat saattavat vääristyä ja epäreilua etua saatetaan antaa tietyn tyyppiselle kaupalle toisen kaupan kustannuksella, vaikka kaikkia toimijoita pitäisi aina kohdella tasapuolisesti. Siis se, että jaemme eri, jaamme eri markkina-alueita, ei riitä, ellei infrastruktuuri tue ratkaisua. Ellei meillä ole kyllin vahvoja ähm, takeita siitä, että kaksi sektoria voivat toimia yhdessä, eikä tämä palvelisi mielestäni sisämarkkinoita. Tämä on siis näkökulma, jonka me olemme omaksuneet äh, nimenomaisesti tässä kysymyksessä osittain Saksassa, myöskin eri rajoilla. Tilanne on sellainen, että meillä ei ole kylliksi kapasiteettia asian ratkaisemaksi. Ehkäpä päivänkin tähän. It picks up also um, the other parts of... Niin äh, muut kysymyksen osat, jotka liittyvät eh, veroihinkin on aivan selvää, että se, mitä me pidämme olennaisena osana hintoja, eli puhtaat energiakustannukset, ne ovat pieni ostannus kokonaiskustannuksista ja sitten muut näkökohdat sähkön osalta ovat tuet uusiutuville energiamuodoille, verot, alv ja verkostokustannukset, jossa mm, kilpailuaikaan sähkömarkkinoilla, kaasumarkkinoillahan se on erilainen asia, kun ei ole näitä uusiutuvia energiakustannuksia, eli kilpailuajatuksin se on noin 50 prosenttia. Niinpä tämän vaikutuksena on se, että kilpailu supistuu hyvin kapealle alueelle. Uskoisin, että, että niin nämä ovat haasteita, mutta on ehkä ennemminkin parlamentin asia kuin minun asiani e, käydä poliittista keskustelua siitä, yritämmekö vähentää mm, tukia uusiutuville energiamuodoille. Ja sitten tämä toinen osa kysymyksestä, e, verotustasot, joita jäsenvaltiot asettavat noin 15 prosenttia on keskiarvo. Ja kolmanneksi sitten arvonlisävero. Nämä ovat sitten niitä ylimääräisiä osia. Voidaanko sitä vähentää? Se riippuu hallituksista ja tietenkin valtion tuesta. Ja se johtaa sitten toisen kohtaan. voisivatko energiayhtiöt, jotka saavat tukea jäsenvaltioilta, saisivatko ne ikään kuin investointitukea valtiovarainministerit, äh, pitäisikö heidän laittaa osio tähän investointiosaan. Äh, epäilisinkin, että äh, komissio, komissiota kyllä kiinnostaa tämä valtiotukiosuus. Ja sitten toiseksi on sanottava, en usko, että tämä olisi tarpeen, mutta tarpeen olisi se, että olisi, niin kuin joissakin maissa, on niin hyvin vankka sääntelyjärjestelmä joka herättää sijoittajissa luottamusta. Olen sanonut vuosien ajan jo tätä. Joka kerta en ole oikeassa, mutta tällä kertaa sanoisin, että varmasti on paljonkin pääomia, joita voidaan sijoittaa järkeviin hankkeisiin. Usein nämä on nähty huonona investointina valtiolle, mutta nyt tarvitaan investoijia, jotka näkevät, että on luotettava järjestelmä, ettei ole mitään muutoksia verotuksessa ja äh, luottamus siihen, äh, mikä on sääntelyjärjestelmä. Mutta siitä huolimatta äh, neuvosto ja komissio, parlamentti ovat sopineet tietystä infrastruktuurista ja se ei välttämättä inspiroi. Ja sitten lopuksi vielä aivan äh, totta, niin kuin puheenjohtaja sanoi, kaasuala äh, kärsii merkittävästi liian alhaisista hinnoista. Äh, ja tämä johtuu nimenomaan liuskekaasusta. Ja tasapaino, sitten viedäänkö, lähdetäänkö Yhdysvalloista viemään merkittävissä määrin liuskekaasua. Se vaikuttaa tietenkin energiahintoihin ja kustannuksiin täällä koska kaasukustannuksia tietenkin on äh, silloin, kun liuskekaasuakin tuodaan tänne. Amerikkalaiset aivan kuin äh, britit hyötyivät 60-luvulla äh, kaasulöydöstä ja amerikkalaiset ovat hyötyneet niistä nimenomaan liuskekaasun osalta. Se, sitä riittää Amerikan markkinoille pitkään, mutta jos me saamme siitä tehokkaampaa, niin kuin olemme nähneet, että kaasualalla se on relevantti kysymyksi, kysymys, ja sitten on vähemmän houkuttelevaa tuoda sitä, ja sitten tietenkin myös Yhdysvaltain kaasualaan. Lyhyesti sanoisin, että ehkä energianäkökulmasta liikaa käytetään näihin kiistattomin näkökohtiin, mutta se on parlamentin ja muiden, te, muiden osapuolten päätettävissä. Tuet ovat aina vaarana näissä järjestelmissä, mutta täytyy löytää kyllä, löytää kyllä oikea tasapaino. Itsehän olen britti. Täytyy löytää tasapaino, jotta taataan myös uusiutuvat energian lähteet. Ja sitten liuskekaasu on yhdysvaltalainen ilmiö. Muuttaako se meidän kuvaamme mitenkään täällä Euroopassa. Saattaako se muuttaa kokonaiskuvaa? Epäilen sitä. Nyt, nyt kyllä <laughs> näyttää siltä, että siellä vähän kauhistellaan minun vastauksistani. Paljon kiitoksia toivottavasti. Seuraavan kerran kun tapaamme, voimme jatkaa keskusteluamme kuluttajien roolista toimintamme keskiössä ja siitä, kuinka voimme energialan yrityksiä auttaa Euroopan unionissa, jotta ne olisivat kyllin vahvoja järjestämään markkinat sopivalla tavalla ja toimi, jotta ne pystyisivät toimittamaan energiaa kuluttajille. Hyvät kollegat, haluaisin nyt lisätä seuraavaa, sillä on hyvin tärkeää, että me ähm, saamme irse valiokunnassa Aserilta tukea, sillä – sen jälkeen, kun äänestimme asiasta täysistunnossa, ASER sai 15 uutta paikkaa, uutta virkaa, ja tämä oli äärimmäisen tarpeen ja välttämätöntä, jotta te voisitte tehokkaasti toimia energiamarkkinoiden hyväksi. Paljon kiitoksia teille, kiitokset äh, kaikille, kiitokset vielä kollegoille ja tapaamme huomenna uudelleen kello 10. Kiitos. Great. As always,